Good morning. <coughs> Sorry for that. Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Me olemme nyt valmiita aloittamaan. Meillä on kaksi arvoisaa vierasta ensimmäiseen kuulemiseen tänä aamuna. Kuulemme äh, heitä yhdessä. Ensin meillä on äh, Eckhard Zinke, Graf Hart Bundeslandin pääjohtaja. Ja teidän nimeni viitattiin eilisessä kuulemisessa ja tämän lisäksi meillä on Erik Schulte, teknisen palvelun johtaja TUV Nordista. Haluaisin kiittää teitä molempia siitä, että vastaan tämän kutsun. On hienoa kuulla teitä nyt molempia yhtä aikaa. Voitte aloittaa lyhyellä johdantopuheenvuorolla ja pyydän, että kollegat esittäessään kysymyksiä sanoisivat, kenelle kysymys on suunnattu, vaikka molemmat voivat vastata, tämän dialogia, mutta keskustelun organisoimiseksi on parempi, että jäsenet esittävät kysymyksensä jommallekummalle puhujalle tai molemmille heistä. Eli ensin pääjohtaja Sinki, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Tervehdin teitä ja Esittelen lyhyesti itseni. Kuten sanottiin, olen Eckhard Zinke. Olen syntynyt 21.5.1954 Hampurissa ja olen Kraftfahrt Bundesamtin KBAn johtaja vuodesta 2004. KBA on viranomainen, joka on liikenneministeriön alainen ja digitaalisen infrastruktuuriministeriön alainen. Meillä on 950 työntekijää tällä hetkellä. Saksassa meidät tunnetaan, koska meillä on, tai olemme tunnettuja siksi, että pidämme rekisteriä, johon listataan liikennerikkomukset. Lisäksi meillä on myös äh, rikkihisteri, eli kaikki ähm, tyyppihyväksytyt ajoneuvot on listattu meillä. Ehkä jos nyt annan teille jonkinlaisen käsityksen, puhumme yli 60 miljoonasta kulkuneuvosta. Eli me välitämme tietoja siis liittyen kulkuneuvoihin ja niiden käyttäniin. Ja me pidämme myös tilastoja ja julkaisemme myös näitä tilastoja. No, tässä yhteydessä tänään mainitsen myös sen, että meillä on osastu nimeltä ajoneuvotekniikka. Myönnämme siis tyyppi hyväksyn ää, ajoneuvoille. Ja ehkä tässäkin lukuja viime vuonna noin 20 000 tyyppihyväksyntää myönnettiin. Tässä oli tietysti myös osittain joitakin korjauksia ja niin edelleen. Ja, no, sitten mm, käsittelemme myös takaisinvetoja ja myös tuoteturvallisuutta. Tämä vain lyhyenä johdantona, mitä minun ja Kraftwerk Bundesamtiin tulee. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Monille teistä käsite TYF on varmasti tuttu, mutta kuitenkin lyhyesti kerron siitä, mitä me teemme. Ja sitten esittelen toimintamme, niin kuin minä olen Schulte, minä johdan TÜFNOT mobiliteetin teknistä palvelua. TÜFNOT-ryhmä on 10 000 työntekijän osalta yksi suurimmista teknisen valvonnan organisaatioista. Me analysoimme, tutkimme, sertifioimme neutraalisti ja riippumattomasti. Konsernin pääpaikka on Hannoverissa ja se toimii yli 70 maassa maailmanlaajuisesti koulutuksen, raaka-aineiden, ilmaliikenteen ja muilla alueilla aktiivinen. TYF on yli 140 vuoden maailmanlaajuisesti ollut tunnus turvallisuudelle, varmuudelle ja liikkuvuuden alue, johon minä kuulun. Sillä on 2500 työntekijää ja vuonna 2015 liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa. Päätoimintaamme kuuluu ajoneuvojen tutkinta, katsastusten muodossa, samoin kuin ajon, ajokorttikokeet ja ajoneuvojen arviointi. Saksassa 2,9 miljoonaa autoa tutkittiin katsastuksessa ja pääasiassa siis tutkitaan se, että autot ovat liikennekelpoisia ja TÜV Nordmobilitätin Euroopan globaalisesti johtaviin laitoksiin uuden teknologian käyttöönotossa ja teknologian kehittämisessä ja tässä seuraamme nimenomaan pääkaasu, hiilidioksipäästö, energian käyttöä, funktionaalista turvallisuutta, mitä tulee liikennejärjestelmiin ja verkottuneisiin palveluihin. Mitä tulee tähän tyyppihyväksyntään, teknisenä palveluna me toteutamme lainsäädännössä määrityt mittaukset, joita on koskevat tyyppihyväksyntää. Ja nämä liittyvät tähän hyväksyntämenettelyyn. Tekninen palvelu TYF Nordissa on KBAn hyväksyntä, Saksan hyväksyntäviranomaisen ja Alankomaiden hyväksyntäviranomaisen hyväksymä, joten siinä mielessä TÜV Nord Mobiliteet on myöskin komissiossa ja e- tunnettu. Tämä siis meidän toimintakentistämme Kiitos. Paljon kiitoksia. Tässä olivat lyhyet alkupuheenvuorot. Paljon kysymyksiä varmaankin tulee. Aloitamme esittelijöistä. Olkaa hyvä. Yes. Kiitos. Minä Tämä. tämä on tärkeä kysymys. Vastauksissanne olette sanonut, että jossakin valmistajissa on valmistetaan autossaan tällaisia suodatjärjestelmiä, joita ovat tietysti lämpötiloissa, joten nämä ovat tällaisia tietoja, joita ei voida kuitenkaan julkistaa. Tämä on tutkintavalikunta. Haluaisin tietää, voisiko kertoa hiukan enemmän näistä kommentista. Kiitos. Mr. Saba, can you say to whom? Edustaja Saba, haluatteko osoittaa kysymyksen jommalle kummalle vai molemmista puhujista. Tämä olisi tärkeää, jotta he tietävät, kummalle tämä kysymys oli osoitettu. Molemmille. Vielen Dank. Ähm, die, die einzelnen Komponenten, die... Kiitos. Komponentit, jotka ovat itse moottorissa tai vaikuttavat äh, pakokausien jälkikäsittelyyn ovat sellaisia, jotka tunnetaan ja niiden vaikutukset tunnetaan myös. Mikä ei ole tunnettua ja mikä on myös valmistajan salaisuus, miten näiden järjestelmien applikaatiot toimivat. Eli puhun tässä nyt pakokaasujen takaisin kierrätyksestä ja ja myös dieselpartikkeli äh, suodattimisesta NOXn kohdalla. Puhun myös tästä NOx-katalysaattorista ja myös tästä SCR-järjestelmästä. Jokaisessa äh, autossa, mitä moottoreihin tulee, niin tämä ei ole julkista tietoa, vaan se on sitä tietotaitoa, joka jokaisella valmistajalla on. Ja siksi se on tällainen liikesalaisuus. Ja, ich kann mich den Ausführung... Niin, minä voin sanoa, että nyt yhtä Sinkin kanssa on todellakin niin, että yksityiskohtaan mahdollisuus tutustua erilaisiin sovellustrategioihin ei ole osa tutkintaprosessia ja tästä syystä me emme näitä tunne. Kiitos. kysymys, joka koskee Italian ministerin eilistämää puheenvuoroa, jossa, jossa nämä erot, joita on olemassa tuloksissa, liittyvät tähän tapaan, se liittyy tähän suojella moottoria. Oletteko te tästä, pidätkö tätä hyväksyttävänä? steht mir nicht, nicht. Minä en tässä halua arvioida muita, mutta yleisellä tasolla voin sanoa, mitä näihin estolaitteisiin tulee ja siihen, ovatko nämä estolaitteet äh, laillisia vai laittomia. Niin tässä on tehty todellakin ja voidaan tehdä erilaisia tulkintoja niihin liittyen. Äh, Vastaus teidän kysymykseenne on minun vaikea muotoilla siksi, että en tunne tarkkaan tätä taustaa, sitä on hyvin vaikea siis arvottaa, mutta on niin, että moottorin sisällä sekä pakokaasujen käsittelyssä on tiettyjä tavoitteiden välisiä konflikteja ja sitten on myöskin vuorovaikutusta erilaisten pakokaasujen käsittelyyn komponenttien osalta. Ja tässä on yksityiskohtaisesti jokaisessa tapauksessa katsottava, minkälaista vuorovaikutusta eri pakokaasun komponenttien välillä on olemassa – niin että voidaan löytää asianmukainen optimaalinen ratkaisu. Tämä on tapauskohtaista, johon jota ei pysty tällä tavalla yhtäkkiä vain ad hoc käsittelemään. Pitäisi tietää, minkälaisia yhteyksiä on keskinäisiä riippuvuuksia. Edustaja Madam Chair. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä ähm, KBA-tutkimukseen, joka aikaisemmin tänä vuonna julkaistiin. Kysymykseni siis kohdistuu johtaja Sinkelle. Tulokset olivat melkoisen tyrmistyttäviä, täytyy sanoa. Päästöt olivat moninkertaisesti korkeammat kuin alkuperäisessä NEDC-testeissä. 49 milligrammaa Tämä on lähestulkoon kuusinkertainen määrä äm, euro kuusi luokassa. Kysymykseni on seuraava. Tämä ei voi olla täysin uutta teille. Teillä varmasti oli jo paljon epäilyksiä siitä, että äh, autot äh, tuottivat enemmän päästöjä teillä kuin NEDC-testeissä. Ryhdyttekö te koskaan tämän äh, vuoden helmikuussa julkaistuihin tutkimuksiin sen kaltaisiin tutkimuksiin ennen ähm, viime vuoden joulukuuta. Kiitos kysymyksestä. Me olemme rajoittuneet siihen, mitä EU-lainsäädäntö on määrännyt tyyppi hyväksynnästä. Se koskee myös teknisiä palveluita. Pitä, pitää paikkansa ja se on tiedetty jo kauan. Eli NEDC puitteissa tehdyt mittaukset verrattuna sitten RD-mittauksiin voivat erota toisistaan. Ja kun katsotaan näitä eroja ja pyritään estämään niitä. Tässähän pyritään, että päästäisiin läpinäkyvyyteen, joka on lähempänä todellisuutta. Niin todellakin nyt on kehitetty tämä RDE-mittaus. But... Anteeksi, että keskeytän, mutta teidän huhtikuun tutkimuksissanne te kopioitte NEDC-testejä teillä tietyllä tavalla, jotta äm, vältyttäisiin näiltä laboratoriotestien rajoilta. Ja sitten tulitte näihin tuloksiin. Mutta kuitenkin teidän vastuunne olisi myös tutkia sitä, ovatko auton valmistajat ähm, huijanneet testeissä vuoden 2007 asetuksen jälkeen. Tämä olisi täydellinen tapa löytää näitä estolaitteita. Te löysitte niitä melkoisen paljon. Eli oletteko tehneet tämän tyyppisiä testejä? Sillä tämähän ei liity millään tavalla RDE-hen. Tämä on tietyllä tavalla vain tieolosuhteessa kopio NEDC Ähm, testeistä. Oletteko tehneet tämän tyyppisiä testejä ennen joulukuuta 2015? Äh, Jouduimme tähän tilanteeseen ja näihin lisätesteihin siksi, siitä yksinkertaisesta syystä siis, että me tiesimme, että tiettyjen valmistajien applikaatiot olisivat kiellettyjä, laittomia. Ja me Tiesimme myös, että kun puhumme ajasta ja nopeudesta, niin pystyimme spesifisesti kehittämään testiolosuhteita, jonka avulla pystymme selvittämään, kehitettiinkö applikaatio koskemaan NEDC. -tä. That, that was all. Anteeksi, että minä taas keskeytän. Tämä tapahtui vuoden 2015 syyskuun jälkeen, mutta jo vuosia ennen tätä te tiesitte, että oli olemassa kasvavia eroja tuloksissa. Eli ryhdyttekö tämän tyyppisiin testeihin aikaisemmin, jotta olisitte voineet löytää estolaitteita tai muita temppuja, joita autovalmistajat käyttivät, jotta voisivat huijata näissä testeissä. Ennen vuotta 2015 käyttikö näitä testejä ja ellette, miksi ette? 2015, genau. Eli viikonloppu 18.19. syyskuuta 2015 mm, asti en ollut tietoinen eikä minulla ollut mitään todisteita siitä, että teollisuudessa olisi ollut laittomia estolaatteita, niin kuin Volkswagenilta löydettiin. Ja näin vastaan teidän kysymykseen, että meillä ei ollut mitään syytä. Ilman amerikkalaisia te ette vieläkään tietäisi tästä. Eikö teidän velvollisuutenne tyyppihyväksyntäviranomaisena olisi ollut valvoa tätä tietäen, että erot tuloksissa kasvoivat ja kasvoivat? Eikö tämä ole yksi teidän oikeudellisista velvollisuuksistanne, siis se, minkä teitte vuoden 2015 syyskuun jälkeen? Äh, die, unsere, die, die Aufgabe, die EBAn tehtävä, mitä tyyppihyväksyntään ja seurantaan tulee, pohjautuvat Euroopan unionin harmonisointuun lainsäädäntöön. Eli me olemme rajoittuneita NEDC-tutkintaan, jos on vihjeitä, mutta meillä ei tällaisia ollut, että joku toimii petoksellisesti mitä moottorin tulee, niin toki sitten voidaan ryhtyä toimiin. Mutta haluaisin myös viitata siihen, niin kuin tekin sanoitte, meillä on monia testejä. Kahdeksasta testistä viisi tehtiin teillä PEMS-laitteiden avulla, eli kannettavien päästöjen mittausjärjestelmien avulla – Nyt kun puhutaan M1 alueesta eli kuorma-autoista, niin niitä ei aikaisemmin ollut. Eli tällaiset tutkimukset eivät ole mahdollisia, ei voitu tutkia sitä, mitä teillä tapahtuu. Ja minun tietojen mukaan ei ole niin, että EPA olisi tässä jotain selvittänyt, vaan valmistaja itse. Eli se myönsi se, mikä nyt on jo se myönsi se, mikä on jo tiedossa. Haluan sitä kysymyksen kollegalleni. Sanoitte, että olet tietoisia mistä nestolaitteista niin syyskuuta 2015. Esitän kysymyksen eri tavalla. Minä kysyn teiltä laittomista laitteista. Olitteko tietoisia siitä, että oli suurta eroa päästöjen välillä laboratoriossa ja laboratorioiden ulkopuolella. Minä en sano, että tässä olisi mitään laitonta toimintaa. Oletteko tietoisia, että oli eroa näissä tulos, tuloksissa, että oli suuri ero tuloksissa ennen syyskuuta 2015? Ratsink. Schon noch nicht mal in meiner äh, kun en vielä ollut virassani, kun olin vain tavallinen auton ajaja, minulle olisi sel, oli selvää, että riippuen siitä, mitä ajan autoani, niin se vaikuttaa myös päästöihin. Siis jos olette tietoisia tästä syystä tai toisesta, teettekö te mitään, jotta huomioita että jotain pitäisi muuttaa? vai katsotteko vain sääntöjä, kumarsitte näiden sääntöjen edessä, ettei ole se mieltä, että ovat merkityksen, mutta te ette piitanut asiasta. Yrittikö tehdä joten kirjoittaa komissiolle tai hallitukselle tai parlamentille tai jonnekin? Teettekö mitään tällä tiedolla? Nun, als, ähm, als, als, als nachgeordneter äh, niin. Me olemme siis äh, digitaalisen infrastruktuurin ja liikenneministeriön alainen taho ja ensimmäinen tehtävämme on käyttää ää, tiukasti lainsäädäntöä. Ymmärrän, että vastauksenne on, että teillä on toimeksiantonne, te toteutatte sen, ettekä yritä muuttaa mitään. No, hyvä on. Tai itse asiassa se ei ole hyvä, mutta minä ymmärrän. Seuraava kysymys. Voisitteko selittää minulle yhteyden tyyppihyväksynnän välillä, jota KBAssa tehdään, ja TYF Nordin välillä. Kenellä on vastuu ja kuka tekee testit? Onko KBAlla omia laboratorioita vai ihmisiä, jotka allekirjoittavat papereita ja sitten joku muu on tehnyt työt? Kuka kantaa vastuun ja kuka tekee työn? Entschuldigung. Das Typzulassungsverfahren ist so gestaltet. Mitä tyyppihyväksyntään tulee, se on siis niin, että valmistaja yrittää saada ajoneuvon markkinoille. Hän siis tekee tuotekehitystä ja tätä kehitystä kuvaillaan. Ja tässä täytyy tietysti sitten myös pitää kiinni eurooppalaisista ja kansainvälisistä normeista, joita testataan. Sitten esitetään QBAlle pyyntö. Tähän liittyy teknisiä papereita. Ja tämä tekninen palvelu, herra Schulte jo viittasi tähän. Ja sitten KBA nimittämä, nimittää tämän teknisen palvelutahon. Ne tarkastetaan, eli, se, eli laadullisesti, ja niitä tarkastetaan myös säännöllisen väliajoin. Ja sitten kun valmistajalla on nämä paperit ja myös tekninen palvelu ja saamme nämä kaikki tiedot. Sitten me tarkastamme nämä kaikki asiakirjat sisällöllisesti ja myös tämä arvio tarkistetaan. Ja jos me olemme sitä mieltä, että tekniset säännöt on toteutuneet, niin sitten me annamme siis, tai me annamme luvan, joka koskee sitten koko Euroopan alueita. Joko minun pääni tai järkinen nyt toimi, kun kysymys Saksasta. Kuka kantaa vastuun? KBA vai TÜFNOD? Kuka kantaa vastuun ajoneuvosta, joka on saanut tyyppihyväksynnän? Kansallinen viranomainen Saksassa se on sitten KBA Als, als, äh... Mutta siis te tänä virastona, joka kantaa vastuun ja jolla on valta, onko teillä oma laboratorio vai tapahtuuko tämä kaikki ulkopuolella? KBAlla ei tähän asti ole ollut omia laboratorioita. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkoiset tekniset palvelut tekevät nämä tutkimukset tai tyyppihyväksyntämenettelyssä sitten valmistaja on esittänyt pyynnön tai me olemme sen tehneet, kuten esimerkiksi tässä raportissa, jota siteerasin tässä tutkintavaliokunnan yhteydessä. Me annoimme sitten tämän toimeksiannon ja valitsimme sitten nämä tekniset palvelut. Jos voisit vasta lyhyesti. Niin aivan lyhyesti vielä, jotta saatte täydellisen vastauksen. Ei ole olemassa mitään organisatorisia tai yritysten välisiä yhteyksiä QBAn ja näiden teknisten palvelujen välillä. Minun tietojeni mukaan tämä on ainutkertainen ratkaisu, joka meillä on liittosvallassa verrattuna muihin maihin verrattuna, koska tyyppihyväksyntä ja tekninen palvelu usein ovat samassa instituutiossa Meillä on siis se, joka esittää pyynnön, meillä on tekninen palvelu, joka, joka tehtävä määrittyy sään, säädösten mukaisesti, siis siellä todetaan se, mitä teknisen palvelun on tehtävä, ja meillä on hyväksyvä viranomainen, joka viime kädessä antaa hyväksynnän. Kiitoksia, edustaja Estok. Dank, sehr Zinke, sehr geehrter Schulte. Kiitos, herra Zinke, herra Schulte. Minulla olisi muutama kysymys. Krefeldin tuomioistuimen päätös vuodelta 2016. Tunnetteko tämän? Ain. No, en, en tunne. No, kerron lyhyesti. Tässä kysymys siitä, että Audin ostaja skandaalin vuoksi halusi palauttaa Audinsa ja tämä meni läpi. Ja KBA on tässä aika huonossa valossa sivulla 13. Tuomisessa sanotaan, että KBAn hyväksyntä ei ole hyväksyntä, koska tyyppihyväksyntämenettelyssä ää, ei hyvä, havaittu estolaitetta ja KBA ei ryhtynyt toimiin, vaikka viitteitä tähän estolaitteeseen olisi ollut. Mitä sanotte tästä? No, minä en voi tässä yhteydessä arvioida tuomioistuimen päätöstä missään muodossa. mutta tunnen myös muita tapauksia, jossa arvio on ollut erilainen. Se, että laillis- tällaisilla testimetodeilla pystyttäisiin havaitsemaan tällaista, se ei ole mahdollista. No, tämänhän me tiedämme, mutta haluaisin palata siihen, mitä menneisyydessä tapahtui. Esimerkiksi Meillä oli herra Tajani, silloinen teollisuuskomissaari täällä. Eli heinäkuussa 2012 lähetettiin eh, ministereille kirje, jotka ovat vastuussa markkinoiden valvonnasta ja siinä vaadittiin, että markkinavalvontaa vahvistettaisiin ja tämä kirje lähetettiin myös Saksaan. Silloin se lähetettiin ministeri Röslerille. Eh, onko KBA saanut tämän kirjeen? Ich habe, ich habe keine Minä en tiedä asiasta mitään, en, en muista. No tämä nyt on aika outoa, koska te olette vastuuviranomainen. Tässä on kysymys tyyppihyväksynnästä ja markkinoiden valvonnasta ja te ette ole edes tietoinen tästä komissaarin kirjasta. Tämä on hieman outoa. Okay. No en ainakaan muista asiaa. Das ist schon mal sehr tragisch. No, tämä on aika traagista. Meidän täytyy herra Dobrintilta kysyä tätä, miksi ministeriö ei ole tiedottanut teille. No sitten Vuonna 2008 kehitettiin konsepti, jossa tutkittiin rekka-autoja ja ympäristöministeri lähetti tämän konseptin liikenneministeriölle. Siinä esitettiin pyyntö, että tähän paperin pohjautuen pidettäisiin keskustelu, jossa KBA olisi mukana. Oliko tällainen, tai tapahtuiko tällainen keskustelu? En ole tietoinen siitä. Joo. Was soll man da noch weiter fragen? No, mitä tässä nyt sitten enää voi kysyä? vastuuviranomaisena te ette ilmeisesti ole ollut mukana tässä menettelyssä. No, en voi vahvistaa tätä, mutta kysymys, jonka esitetti, voin sanoa, että en ole tietoinen asiasta. No hyvä, sitten meidän täytyy esittää nämä kysymykset vastuuministereille. Miksi ministerit eivät ole tiedottaneet teille asiasta? Onko Saksassa annettu sanktioita artiklaan 13 pohjautuen ja jos, niin mihin perustuen? Te varmasti tunnette tämän asetuksen 715. No, osittain kyllä, mutta en tunne yksityiskohtia. Aamen. Mutta tässä on kysymys siis poikkeuksista, jonka avulla sitten ei ole ryhdytty sanktioihin. Mutta onko sanktioihin ryhdytty? Eli onko käynyt ilmi, että tässä on toimittu laittomasti? Eli onko Saksassa ryhdytty sanktiotoimiin? No ennen tätä tapausta, jonka mainitsitte, ei. Entä sen jälkeen? Mitä tähän tapaukseen tulee? Eli meillä on EUn harmonisointilainsäädäntö ja myös hallintolainsäädäntö, joka on kansainvälistä. Ja tämä tapaus, josta puhutte, niin jo lokakuun puolin välissä viime vuonna ryhtyimme toimiin. Eli me teimme lisäyksen tyyppihyväksyntään ja seurauksena oli Eli oli, että tietyt ajoneuvot eivät olleet enää sallittuja. No, mutta tämä nyt ei ole sanktio, vaan ulkopuolisen silmin tämä näyttää siltä, että tässä tehdään laittomuuksia sitten, jos jää kiinni, niin sitten ei ole mitään sanktioita, vaan se riittää, että sitä sitten ei tulevaisuudessa tai tulevaisuudessa enää toimita samalla tavalla. Mielestäni vaikutuksiltaan tämä on sanktio, jos valmistajalle sanotaan, että että hän ei tiettyjä tuotteita, jos niitä ei muuteta enää, voi myydä markkinoilla. Ja tämähän liittyy myös luvan viemiseen. Kyllä tämä mielestäni on sanktiotyyppinen rangaistus. No, mielestäni tämä ei ole sanktio, tämä on äh, toimi tulevaisuudessa, mutta kiitos. Mr. Henkel. Good morning. Hyvää huomenta, herrat Sinkke, ja kiitos siitä, että olette tullut tänne tänään. Minullakin olisi pari kysymystä. Erässä vastauksessa juuri sanoitte, että se, että täsmällisyyden puutte on yksi syy siihen, että on erilaisia tulkintoja eri valmistajilla. Oletan, että puhut siitä, puhutte siitä, että määräykset eivät ole riittävän täsmällisiä mutta ette varmaankaan tarkoita tässä Volkswagenia. Volkswagen. Volkswagen, herra Henkel, on tapaus sinänsä. Viime kädessään kysymys on rikollisesta toiminnasta. Mitä tulee normien selkeyteen, nyt ajatellaan asia juridisesti, jos normit ovat selkeitä, silloin on helpompaa toimia oikein, mutta jos on kysymys siitä, että on epämääräisiä määräyksiä, pitääkö niitä tulkita. Tämä riittää minulle. Minä halusin vain nyt pöytäkirjaan saada merkinnän siitä, että te sanotte, että tämä todellakin riippuu myös siitä, että on olemassa riittämätöntä määrittelyä, mutta aikoinaan teollisuuskomissaari Hoigen vastasi samalla tavoin jos hän julkaisisi nyt tämän direktiivin, hän tekisi sen täsmällisemmäksi, mutta on aivan oikein, että me toteamme, että kysymys on määrä, Euroopan komission määräysten täsmällisyyden puutteellisuudesta johtuu se, että on mahdollisuus erilaisiin tulkintoihin. Me puhutaan tässä Volkswagenista, vaan myöskin muista erilaisista tulkinnoista. Ja sitten toinen kysymys. Eilen täällä oli Fiat edustettuna ja kävi ilmi, että on kehitetty järjestelmä, joka 22 minuutin jälkeen aktivoi estolaitteen, tietäen, että testisykli, mikrofoni, niin mitä te, mitä te näette tämän menetelmän? Onko tässäkin nyt kysymys sitten tällaisesta puutteellisesta täsmällisyydestä, vaan olisiko tämä nyt teidän mielestänne jo enemmän – sam- samantyyppistä kuin Volkswagenin harjoittama manipulointi? Haluaisin alustavasti todeta, herra Henkel, että menettelyssä, jonka te mainitsitte, ei ole kysymys enää, on siis tapauksesta, joka ei ole vielä saatettu loppuun, mutta viitteitä, jotka olisivat tehneet meille mahdolliseksi tai tarpeelliseksi tarkastella asiaa tarkemmin, mutta se, mitä te siterasitte, sen me olemme itsekin tutkineet ja todenneet, että noin 22 minuutin jälkeen pakokaasun kierrätysjärjestelmä vähentää tehoaan voimakkaasti. Ja olemme todenneet myöskin, että puhdistussyklit, jotka liittyvät noksia tallentaviin katalysaattoreihin, siis katalysaattorin kautta pakokaasujen lävitse, jossa tapahtuu kemiallis-fysikaalinen muutos, sitä täytyy aika ajoin puhdistaa, että sen nämä puhdistussyklit tiettyjen kierrätyssyklin jälkeen ovat muuttuneet hyvin nopeasti. Ja tätä, tästä seurauksena on sitten se, että NOx-päästöt kasvavat voimakkaasti ja tämä on vielä normin mukaisesti tehtävää toimintaa jossakin määrin. Mutta kuulimme, että italialaiset, italialaiset viranomaiset jousivat takajaloilleen, kun on kysymys siitä, että yritetään saada tietoa Fiatilta. Voisitteko te selittää, mistä tämä voisi johtua? Um. Me vast, tyyppihyväksynnästä vastaavana viranomaisena Saksassa, jos ajatellaan niitä tietoja, joita olemme saaneet, olemme italialaisiin viranomaisiin, jotka yksin ovat vastuussa tyyppihyväksynnästä. Olemme kirjoittaneet heille, esittäneet heille nämä saamamme tiedot. Meidän näkemyksemme mukaan tähän ei ole tullut tietoa, joten me olemme nyt sitten sellaisessa menettelyssä – tällaisessa sovittelumenettelyssä yhdessä Euroopan komission kanssa, jossa pyrimme huolehtimaan asioiden selvittämisestä, mutta tämä, niin kuin sanottu, tämä asia ei vielä ole, sitä ei vielä saatettu päätökseen. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on kysymys herra Zinkelle. Ja niin, olen vielä täällä. Puhun vain eri kieltä. Eli tämä liittyy siihen, mikä on lainsäädäntötavoitteet. Tietysti tyyppi 9 pohjautuu nedc tutkimuksiin, mutta estolaitteella on se piirre, että testin aikana päästöt ovat siis alhaiset ja sitten sen jälkeen korkeammat. Eikö teidän tehtävänne ole käyttää tässä myös äh, artikla 5 asetuksessa liittyen normaaliin käyttöön ja estolaitteisiin, että onko NEDC-testien ulkopuolella tilanne oikein? Eikö se ole teidän lainsäädännön tavoitteenne? sobald wir Kenntnis davon... Kun olisimme, olisimme, jos olisimme saaneet tietoa asiasta, konjunktionaali, että olisi viitteitä tai voimakkaita viitteitä siitä, että on käytetty tällaisia estolaita, riippumatta nyt siitä, ovatko ne sallittuja vai eivät. Silloin meidän todellakin täytyy tutkia asiaa, mutta tällaisia viitteitä ei tähän asti meille ole ollut missään muussa tapauksessa. On nog een keer No, esitän kysymyksen vielä uudestaan. Tässä on erillinen artikla, eli artikla 5.1, eli tämä normaali käytö 5.2. Siinä puhutaan estolaitteiden laittomuudesta. Ja siellä sanotaan eksplisiittisesti, mutta mitä, jos te sanotte, että me emme tienneet asiasta, no miten tätä olisi pitänyt valvoa? Onko joku julkinen taho, e, joka, jonka olisi täytynyt valvoa auton valmistajia tässä yhteydessä? no, jos meillä olisi ollut viitteitä, olisimme tutkineet ne. Meillä oli tämä Fiatin tapaus, FCA-tapaus, niin kuin me sanomme. Siinä oli viitteitä, olemme ryhtyneet tutkimaan asiaa, jotka suuntautuvat nimenomaan tällaisiin estolaitteisiin. On ainakin kuviteltavissa, että on olemassa paljon erilaisia estolaitteita, mutta mutta te viittasitte tähän normiin. Siinä on tämä normaalit käyttöolosuhteet. Tämän käsitteen tulkinta on jälleen se asia, joka liittyy siihen, miten täsmällisiä ovat nämä määräykset. Miten tulkitaan tätä käsitettä? Tätä, tätä voidaan tulkita hyvin laajalti eri tavoin. Anteeksi, että keskeytän. Jos nyt ihmisiltä kadulla kysytään, että mikä on normaali käyttö, onko se laboratoriossa vai tiellä, kyllä tiedetään mikä vastaus on, mutta ei nyt jatketa tätä keskustelua, ei siinä ole mitään järkeä. Toinen kysymys. Tämä liittyy testituloksiin, testeihin, jotka julkaistiin huhtikuussa. Oletteko pohtineet, että nämä tyyppihyväksynnät vedettäisiin takaisin pohjautuen näihin testeihin? Wir haben bei der Auswahl der Fahrzeuge... valittaessa, jotka kenttäkokeessa tutkittiin, me teimme enemmän tai vähemmän edustavan valinnan sen perusteelta, miten näitä autoja on Saksassa markkinoilla euro 5, euro 6 kategorioista. Ja Me siis katsomme niiltä osin, kun me olemme vastanneet tyyppihyväksynnästä näitä, mutta siis niin kuin siellä, missä me itse olemme olleet tyyppihyväksyntä viranomainen, me olemme käyneet intensiivisiä keskusteluja kaikkien valmistajien kanssa ja olemme edessä tapauksissa, kun mehän olemme kategorisoineet nämä ajoneuvot, olemme käyneet keskusteluja valmistajien kanssa todetaksemme, että me haluamme parannusta, mikä on tavoite, että parannetaan ympäristö määräyksien mukaista toimintaa, että vähennetään NOx-päästöjä, NOx-päästöjä ja tämä on se, mitä on saavutettu. Niin mutta oletteko kanssani samaa mieltä, että tyyppihyväksyntä, josta te olette vastuussa, josta sitten kävi selväksi, että tässä oli ongelmia, niin tämähän äh, on ongelma. Eihän tätä hyväksyntä olisi koskaan pitänyt myöntää, eikä tämä ole syy sille, että tyyppihyväksyntä vedettäisiin takaisin. Kyllä minä ymmärrän, että valmistajalle annetaan jonkin verran aikaa, mutta mielestäni tämä olisi looginen seuraus. Eli jos hyväksyntä on annettu väärin perustein. Das wäre auch durchaus... No, se olisi tällainen sanktio, mahdollisuus toimenpide, että johon voitaisiin tarttua, jos voit, olisi selvää, että on käytetty laittomia estolaitteita, sillä olisi välittömästi vaikutusta tähän perustana olevaan tyyppihyväksyntään. Mutta selventääksi, niin te ette ole harkinneet tyyppihyväksyntien kumoamista, poisvetämistä. Niin. Volkswagenin tapauksessa tyyppihyväksyntään on liitetty tällainen lisämääräys, joka mukaan ajoneuvoteossa ei hyväksytyllä tavalla on käytetty näitä ohjelmistoja, että tällaiset ajoneuvot eivät saa päättyä markkinoille. Ja viime kädessä uusien asianmukaisten, eh, määräysten mukaisten eh, ohjelmistojen käyttöönoton kautta on tultu tilanteeseen, jossa on vähennetty haitallisten aineiden päästöjä huomattavasti ja on eurooppalaisten määräysten mukainen eh, vastaavuus saavutettu. Edustaja Ernst. Ja, äh, guten Tag, Herr Zinke. Hyvää päivää, herra Zinke, herra Schulte. Meillä olisi kysymyksiä liittyen testeihin. Te Flensburg Tageblatt lehdessä haastattelussa sanoitte, että testit teillä ovat epärealistisia, koska näitä tietoja ei voida kerätä. Mutta samanaikaisesti tehtiin USAssa testejä, jotka olivat aivan erilaisia. Ja sitten myös saatiin vihjeitä siitä, että jo jokin on pielessä. Mutta nyt sanotte, että ei toimitaan tässä aivan eri tavalla. Meillä on kaksi PEMS-laitetta ja nyt me kuljemme eri tietä. No, miksi piditte niin kauan kiinni siitä kannasta, että, ei, että laboratoriotestit eivät ole, niitä ei voi soveltaa teille? No, mitä tämä tarkoittaa ja miksi teillä nyt on eri kanta? Siksi, että joku paljasti tämän USAssa vai mikä tähän nyt sitten on selitys? Wir haben in den Vereinigten Staaten haben wir USAssa on ensinnäkin eri lainsäädäntöjä, siellä on myös eri sääntöjä, mitä päästönormeihin tulee. Ja siksi olosuhteet ovat myös erilaiset, mitä moottoritekniikkaan tulee siitä riippumatta. Aikaisemmin hän ei ollut objektiivisia testimenetelmiä ja määritelmiä, jotta olisi voinut tehdä toistettavia tuloksia. Tämä koskee myös PEMS-järjestelmä. RDRssä tämä määritelmä on olemassa, mutta PEMSissä ei. Ja testit, jotka tehdään teillä, Siinä täytyy ottaa huomioon ilman kosteus ja monia muita asioita, jotka vaikuttavat juuri pakokaasupäästöihin olennaisesti. Ja nämä ovat muuttuvia tekijöitä ulkona. Ja siksi on aika vaikea verrata tuloksia toisiinsa. Ja siksi ähm, laboratoriossa on helpompi toimia, koska nämä puitteet säilyvät samanlaisina. No, vielä testeihin liittyen. Asetuksen 715 mukaan voidaan tehdä pistokokeita. Kuinka paljon pistokokeita olette tehneet vuoden 2007 jälkeen ja minkälaisia tuloksia olette saaneet? Jos ette ole pistokokeita tehneet, niin kysymys kuuluu, kuka olisi voinut selvittää, että on toimittu petollisesti niin kuin Volkswagenin yhteydessä? Jos meillä olisi ollut epäilyjä, niin olisimme selvittänyt niitä, niin kuin teimme myös syyskuussa. Ja tulemme tulevaisuudessakin tekemään näin. Eli toki me sitten seuraamme, jos meillä on tällaisia vihjeitä. No, jos saatte vihjeen, niin teette siis testejä, mutta jos teillä ei ole tällaisia vihjeitä, niin ettekö sitten enää ole vastuussa tästä vai eikö teillä ole mahdollisuutta tehdä tällaisia pistokokeita? Mitä tyyppihyväksyntämenettelmään tulee, sen olennainen piirre on, että valmistaja ja tyyppihyväksyntäviranomaiset myös valvovat tilannetta. Me olemme tehneet myös niin kutsuttuja COP-mittauksia niin, että tämä sarjatuotanto on sen mukainen, mitä tyyppihyväksyntäviranomainen on aikoinaan hyväksynyt. Tämä koskee uusia kulkuneuvoja, jotka on juuri valmistettu. Eli tässä täytyy tyyppihyväksyntäviranomaisille esittää tarvittavat asiakirjat, joka sitten varmistaa tilanteen ja jos tarpeellista, niin se tekee myös omia mittauksia. Mitä suurin valmistajiin tulee, niin pyydämme säännöllisesti myös näitä vaatimusten mukaisuustestejä. Sitten tämä niin kutsuttu in-use compliance, eli ajoneuvot, jotka ovat olleet markkinoilla jo pidempään, niin siinä tutkitaan järjestelmien vaikutuksia. Ja myös tätä valvoo tyyppihyväksyntäviranomainen. Eli on kyllä sääntöjä, jotka toimivat tyyppi hyväksyntämenettelyn ulkopuolella. Dankeschön. Äh, normally Mrs. Äh, Rebecca... Tavallisesti Rebecca Harmsin pitäisi sitä kysymyksiä vihreiden puolesta, mutta hän on jossakin, ei kai päässyt olemaan. Hän on pyytänyt äh, edustaja we all, I mean, <clears throat> um, it's, sad to... Niin on on ikävä kuulla, että joku kollega on juuttunut liikenteeseen, mutta meillä kaikilla on paljon erilaisia vastuita. Jos joku ei ole paikalla, silloin on vain sitten syytä hypätä hänen ylitseen ja jatkaa. miksi? It's very... Krast, tämä on hyvin vaikeaa. Tiedän, tiedän Vihreä ryhmä on pieni ryhmä, jos kukaan ei ole paikalla korvaamassa Rova Harmsia. Harm, Harms, en näe mitään ongelmaa siinä, että jokin toinen poliittinen ryhmä ottaa esittääkseen vihreiden laatimat kysymykset. Mikä siinä on ongelma? Meillä on aikaa. Me olemme täysin aikataulussa. Mikä tämä on nyt ongelma? We are... Me olemme tutkintavaliokunta, me toimimme täällä joukkueena. Me voimme ottaa kysymyksiä toisiltamme minä olen hyvin joustava tässä kaikissa asioissa, myöskin joustava terrorismin suuntaan. Te olette ottanut kysymyksiä esittelijältäne, niin vaikka se kuuluu aivan eri aika kokonaisuuteen tämän keskustelun puitteissa. Mutta minusta tämä on hiukan onnetonta, eh, jos me emme voi toimia eh, tällä tavoin. You are the... yeah, but why... I think in an inquiry tutkintavaliokunnassa ei ole kysymys pelkästään poliittisista ryhmistä. Kysymys on siitä, että tehdään työtä yhdessä. Ja niin kuin kun meillä on aikaa, jos meillä olisi aikaongelma, minä en sallisi tätä. Minä olen koko ajan pystynyt, pystynyt pitänyt kiinni aikataulusta. Tehtikö tästä nyt suuren asian, että en saa tehdä tätä vai, vai, vai keskustella tässä koordinaattorin kokouksessa? Siihen sitten loppuu joustavuus siitä, että ihmiset muuttuvat liikenteeseen. Minä joustan koko ajan. Minusta tämä on sitä, että ollaan reiluja toisia kohtaan silloin, kun on vaikea asia, vaikka tämä on vaikea ohjelma tänään, tällä viikolla kaikille. Anteeksi, ei nyt ryhdytä tunteelliseksi tässä, mutta ryhmän sisällä tämä ei ole ongelma. Joku muu vihreistä voi ottaa puheenvuoroa, mutta jos vihreistä kukaan ole paikalla, niin... Mr. Karins. Te olette suuri ryhmä, Karins. Teidän on helpompi organisoida itsenne. Tämä merkki sitä, että pitää kunnioittaa myös pieniä ryhmiä, joilla on vaikeuksia tällä viikolla. Jätän asian sitten, siksi olen, tämä on minusta erittäin onnetonta. Okei, okay, grazie. Kiitos. Minä palaan vielä kerran tähän normaalien ajoolosuhteiden eh, kysymykseen ja tähän asetukseen 115 vuodelta 2007, jossa sanotaan, että kokeen tulisi heijastella olosuhteita normaalissa ajoolosuhteissa. Miten te tulkitsette tätä määräystä? Ajattelen sitä, mikä viime kädessä on tavoitteena tässä asetuksessa, nimittäin sellaisen toimenpiteiden määritteleminen, joita Volkswagenin osalta vaaditaan, jotta on poistettu nämä ongelmat. Onko siis suunniteltu, tämä on toinen kysymys, että huolittaisiin siitä, että todellakin normaalissa ajo-olosuhteissa pidetään kiinni näistä päästöarvoista vai, vai, vai siitä, että selvitään kokeista laboratorioolosuhteissa? olennainen sisältö, joka liittyy tähän siihen, mikä koskee näitä Volkswagen-moottoreita, että ne, että ne eh, hyväksyttäisiin, ovat monenkaltaisia. Ensinnäkin pitää selvittää se, että ei ole olemassa kiellettyjä estolaitteita ja minkä tyyppisiä hyväksyttävänä pidettäviä estolaitteita on – yksitoskohtainen sen selvittäminen, mikä on pakokaasujen käsittely, mikä tulee tähän ves että AES. Nämä täytyy esittää yksityiskohtaisesti. Sen lisäksi on testejä, jotka tehdään ennen tätä ohjelmistoa ja ohjelmiston jälkeen ensinnäkin siis NEDC, NDC, e koe paikan päälle NEDC, jossa on siis sekä osuus, joka koskee kaupunkiajoa ja kaupunkialueen ulkopuolella tapahtuvaa ajoa, Tämä tutkitaan ja sen lisäksi on testejä, joissa käytetään PEMS-laitetta, joka tehdään tieolosuhteissa, jolloin voidaan katsoa, miten tämä muuttuu, onko tapahtunut parannusta vai enemmän. Ja tämän lisäksi vielä tehdään normaali tyyppihyöksyntäkokeet, jotka liittyvät meluun päästöihin NOx, CO2 ja suoritus tämä kaikki, mikä tähän normaalityyppiyksen puitteissa. Lemi konferma benissimo. Kiit, hyvä. Joten aidoissa todellisissa ajo-olosuhteissa. Sitten toinen kysymykseni. Tämä koskee sitä, mitä viime kuukausina on tapahtunut ja jota on lehdistössä esitetty, joka se, että on ollut tällaista kiistelyä saksalaisten ja italaisten viranomaisten välillä, jotka liittyvät estolaitteisiin tai estolaitteiden että sijoita ei olisi Fiat 500. Onko teillä tietoja, mitä tietoja teillä on olettaa, että, että EGRn muotoilu modulaatio ei ole sellainen, että se todellakin tähtäisi moottorin suojelu, niin kuin italian viranomaiset edelleen sanovat. Onko teistä ymmärrettävää, jos selitetään, että ei ole mahdollista, että EGR-järjestelmiin voitaisiin puuttua, voisi jopa johtaa turvallisuusongelmiin. Eilen, kun sanoin, tämä asia esitettiin tällä tavoin, että tämä voisi johtaa noen kasaantumiseen tai että voisi aiheuttaa muuta vastaavia ongelmia. Onko, pidättekö tätä uskottavana? Pyydän ymmärrystä, jos en nyt näiden sisällöllisten kiistojen yksityiskohteen menee, jotka liittyvät tapahtu, selvitapaukseen, jota vielä ei ole käsitelty loppuun. Minä olen tänään kuvaillut teille sitä, mitä KBA on löytänyt viitteiden perusteelta ja niiden pohjalta tehtyjen lisätutkimusten jälkeen, ja olemme tehneet siitä johtopäätökset, joidenka jotka olimme sitten myöskin tämän mukaisesti joiden vuoksi olimme sitten kääntyneet itälaisten viranomaisten suuntaan ja olemme siis nyt menettelyssä, tällaisessa sovittelumenettelyssä yhdessä Euroopan komission kanssa. Posso fare un'ultimissima domanda? Vielä viimeinen jatkokysymys. On olemassa eteläinen raportti, jonka mukaan kaikki Fiat-konsernin ajoneuvot aiheuttaisivat suurempia NOx-päästöjä tällaisen lämminkäynnistyksen jälkeen. Pidättekö normaalin sitä, että NOx-päästöt ovat tavallista suuremmat silloin, kun moottori jo on lämmin? Ja jos ei, niin mistä tämä voisi sitten johtua teidän mielestänne? Ich vermeide mal den Ausdruck normal. Minä vältän nyt käsitettä normaali. Mutta voi olla teknisesti teknisistä syistä aiheutuvia poikkeuksia, jotka liittyvät siihen, jos tehdään NEDC kylmäkoe tai NEDC lämpimänä. Se johtuu siitä, että NEDC kylmälle on tyypillistä se, että silloin on tietyt, tietty ennakkoehdot. Ensin ajoneuvo, kielän tämän NEDCn äh, kylmän toisen vaiheen jälkeen, joka on tällainen nopea ajo menettelee sitten on jäähtyminen. 36 tunnin ajan huolehditaan siitä, että kaikki pakokausia puhdistavat järjestelmät ovat vapaana, eli että Eno X tallentimessa, tallentimessa on tilaa ja myöskin hiilidioksidifilterissä ja NEDC-lämmityksessä ei ole, lämmin vaiheessa ei ole tätä tällaista ennakko äh, olosuhteista huolehtimista, joka voi johtaa siihen, että tulee poikkeama NEDC lämpimän ja NEDC kylmän välillä. Okei, okay, danke Mr. Kiitos, herra Giesecke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Präsident. Kiitos, rouva puheenjohtaja herra Zinke ja Schulte. Kiitos, että vastaatte kysymyksimme täällä. Herra Zinke, ymmärsin, että virkamiehenä saatte vastata tietyin rajoituksin. Yritän tässä nyt yksinkertaista kysymyksistä. Puhuimme Italian kollegan kanssa Fiatin tapausta ja totesimme, että testisyklissä kaksi, 20 minuutin tai 22 minuutin jälkeen tapahtuu huomattava muutos. Voitteko täsmentää, Eli mitä tämä tarkoittaa, tämä pakokasen jälkikäsittelyn pieneminen? Eli 22 minuutin jälkeen, kuinka paljon tämä jälkikäsittely pienenee? Um Pyydän ymmärrystä. Henkilökohtaisesti minä en tiedä, kuinka paljon minä tiedän, että hyvin paljon, eli huomattavasti. Kyllä sen pystyy havaitsemaan. Eli jos katsotaan, että miten tämä vaikutus vähenee, niin silloin kurvi voi olla joko suora tai ei niin suora – mutta tässä nyt kuitenkin puhuisin tästä äh, aika jyrkkä nousu tai lasku, jota en kyllä ainakaan autolla ajaisi tällaista mäkeä ylös. No niin, herra Schultelle kysymys, koska hänellä on ehkä tämmöinen tekninen tausta. Italiat, italialaiset kollegat sanoivat, että tämä pakokausen jälkikäsittelyn väheneminen suojaisi moottoria. Mitä olette mieltä tällaisesta perustelusta? Onko se perusteltua? Kiitos kysymyksestä. No, minulla ei nyt ole riittäviä tietoja tästä ottaakseni kantaa. Tämä on tekninen yksityiskohta, jota täytyisi tutkia Eli se, että suojaako tämä moottoria ja ovatko nämä toimet tarpeellisia moottorin suojaamiseksi. Eli minä en tässä nyt voi antaa tarkempaa vastausta. No, ehkä lisäkysymys herra Zinkele. Kirjallisissa kysymyksissä vastaus kolme. Te puhuitte myös ohjelmisto-ongelmista. Eli tulevaisuudessa täytyisi tutkia myös tätä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta, koska mehän puhuimme manipulaatiosta, mitä ohjelmiston tulee. Mitä tämä teknisesti tarkoittaa? Tarvitseeko KBA lisäresursseja vai mitä tämä tarkoittaa TYFille? Eli kun puhumme nyt ohjelmiston valmistajasta, niin kuka tässä on juridisesti vastuussa? Tämä ei ole kovinkaan helppo, mitä läpinäkyvyyteen tulee. Miten te aitte ratkaista tämän mammuttitehtävän? Sie haben äh, auf jeden Fall recht. Te olette oikeassa, kun puhutte tästä monimutkaisuudesta. Mitä ohjelmiston ohjaukseen moottoreista tulee, niin se on todellakin monimutkainen prosessi. Me KBAssa vaadimme, että ohjelmistot julkaistaan niin, että me voimme tarkastella niitä. Ja me, emme oleta, me vaadimme myös tyyppi hyväksynnän saajilta, että he saavat, sanovat, missä kohdin ohjelmistot oh, korjaavat komponentteja. This is uh, Bonifant. I will speak in French. Uh, bonjour. Ranskaa. Um, je vais revenir sur uh, la législation européenne, un règlement, j'ai cru comprendre. Minä käsitin, että ette tunne asetusta aivan yksityiskohtaisesti, mutta uskon, että kuitenkin sen asetuksen, joka määrittelee kaikkien saastuttavien uh, aineiden normit ja tasot, jotka kontrolloidaan. Viime keväänä tehtiin tarkistuksia moniin ajoneuvoihin ja te saatoitte silloin huomata, että Volkswagenissa oli hyvin suuria typen oksidien ylityksiä. Eikö tämä teille ollut merkki siitä, että mahdollista huijausta oli tapahtunut eilen, kun kuulimme Italian moottoriajoneuvojen ministeriön vastuuhenkilötä. Hän sanoi, että se, että ajo-olosuhteissa ja laboratorioissa on testeissä ollut tuloksissa eroa, oli merkki siitä, että petosepäilyjä oli ilmassa. Oletteko te pyrkineet siis näiden ajoneuvojen ohjelmistoja tarkistamaan vai ette? Lähtökohta meidän työllemme syyskuusta 2015 tämän vuoden kevääseen oli juuri tämä asioiden tila juuri sellaisena kuin se oli noussut esille Volkswagenin tapauksessa. Ja juuri tämä johti siihen, että me halusimme laajempaa havaintoa ryhmää katsomaan, oliko tämä tuolla vain yksittäistapaus vai oliko muilla valmistajilla, oliko muilla valmistajilla muilla automerkeillä eh, mahdollisesti samanlaisia tilanteita minä haluaisin vielä sitten sanoa tähän yhden asian. Me PEMS-mittausten kautta havaitsimme no, kohonneita arvoja ajatellen NEDC-ehtojen äh, täyttämistä. Tilanne näyttää vain toisaalta NEDC voi täyttää ja siitä huolimatta PEMSissä voi olla kohoneita arvoja. Sehän osoittaa sen, miten välttämätöntä ja järkevää on se, että tulevaisuudessa ei NEDC, että sitä pidetä kiinni, että se olisi tämä perusta tutkimuksella vain RDE. Anteeksi, minä ymmärrän kyllä tulevaisuutta koskevat huomiot ja niin edespäin, mutta te teitte näitä tarkistuksia kuusi kuukautta Yhdysvaltain Volkswagen skandaalin jälkeen ja tiedätte, että eurooppalaiset kuluttajat odottavat, että kaikki kunnioittavat eurooppalaista lainsäädäntöä tässä asiassa. Te olitte vastuussa Saksassa, sillä te olitte äm, hyväksynnästä vastaava taho. Ettekö te ole tehneet näistä kyseisistä ohjelmistoista siis äh, tutkintoja, ja vaikka minä tunnen hyvin tämän NETC-lainsäädännön, me olemme valmistelemassa uutta, ja nyt meillä on Euroopassa kuluttajien luottamuskriisi. Minun kysymykseni liittyy tähän ja tähän asetuksen 715, joka vaatii meitä menemään pidemmälle kuin ennemmin. Gleich, gleich Me olemme kyllä niistä tiedoista, joita olemme saaneet, tehneet sen johtopäätöksen, että nyt jokainen typiöksyntää hakeva taho KBAn osalta, että hänen täytyy, tämä hakijan täytyy esittää se, mikä on tällainen, siis nämä samat kysymykset, joita Volkswagen on tullut selvittämään, jotka on havaittu ongelmallisiksi, eli tämä liittyy moottorin ohjaukseen, selvitys siitä, että ei ole olemassa mitään laittomia estolaitteita käytössä, ja myöskin on julkista julkaistava, minkälaista ohjelmistoa käytetään tarvittaessa, jotta saadaan avoimuutta, jotta me pystymme todellakin esittämään selkeitä eh, lisäkysymyksiä, joten KBA on hyvin nopeasti reagoinut olosuhteisiin, jotka vallitsevat syys, viime vuoden 2015 syksystä ja menettelyn mukaisesti tiukentanut, sanoisin, tätä. Vielä viimeinen kysymys. Miksi tämä vaatimustenmukaisuus kerros, kerroin, vaikka Saksahan on ajanut kaikkein vahvimmin näitä todellisissa ajo-olosuhteissa tehtäviä testejä. Miksi Saksassakin on toivottu, että tämä kerroin olisi vain yksinkertaisesti yksi, vaan suurempi? Ja miksi sen käyttöönotossa on ollut lykkäyksiä? Nyt kun vihdoin meillä olisi testi, joka voisi palauttaa kuluttajien luottamuksen, miksi me olemme sitä lykänneet eteenpäin ja äh, vaatimattomaksi tehneet. Rova parlamentin jäsen, pyytäisit tuosta minulle ymmärrystä, että minä KBAn, olen täällä KBAn johtajana vastaamassa kysymyksiin, jotka liittyvät lainsäädännön jatkokehittämiseen ja millä perusteella sitä tapahtuisi. Tämä on asia, joka ei kuulu minun toimivaltaani. Ei, minun toimivaltaani ei kuulu ottaa kantaa tällaisiin asioihin ja pyydän ymmärrystä sille. Niedermayer. Edustaja Niedermayer. Edustaja Niedermayer. Edustaja Niedermayer. Thank you very much. I have uh, relative... Äh, paljon kiitoksia. Minulla on suhteellisen yksinkertaisia kysymyksiä. Ensimmäinen niistä koskee äh, Saksan valtiollisia viranomaisia. Minä pohdin, ähm, kuinka usein ennen dieselskandaalin puhkeamista te puututte jo tyyppihyväksynnän saaneisiin äh, ajoneuvoihin ja kuinka erottelitte e, tuotantolinjalle tulevat autot ja ne autot, jotka todella olivat käytössä? Fahrzeuge. Kulkuneuvot, jotka tulevat tuotannosta. Ne testataan teknisten palvelujen taholta, mitä tyyppihyväksyntään tulee, mitä, konf- tai mit, mitä vaatimusten mukaisuuteen tulee, niin valmistajan täytyy esittää KBAL tarvittavat tiedot. Ja me tarkistamme myös tämän vaatimusten mukaisuuden ja valmistajalla on myös val- varmistaa, että markkinoilla olevat kulkuneuvot ovat vaatimusten mukaisia ja esittää siitä tarvittavat todisteet. Mitä näihin tuotannosta tuotannon vaatimusten mukaisuuteen tulee, niin suurten valmistajien kanssa olemme tässä yhteistyössä, jotta voimme olla varmoja tästä vaatimusten mukaisuuden täyttämisestä. Mikrofoni. The answer is that you... Uh, Vastaus on, että te viranomaisena ette tehneet mitään testejä, vaan luotitte valmistajien testeihin vaatimusten mukaisuuden osalta. Onko näin? Im, im Wesentlichen ja. Wir... Mm, periaatteessa kyllä. Mitä tähän vaatimusten mukaisuuteen tulee, tekninen palveluhan tässä tekee myös testauksia. Me olemme sen nimittäneet ja me valvomme sitä tarkistusten kautta. Herra Schulte varmasti voi puhua siitä. Eli meillä on ikään kuin tällainen sääntö, ympyrä, mitä valvontaan tulee, ja se takaa sen, että järjestelmä toimii. Kiitoksia. Toinen kysymys Anteeksi. Okay. I thought it's five minutes. Minä luulin, että minulla oli viisi minuuttia aikaa. Five minutes the first round. Ei, viisi minuuttia on ensimmäinen eh, kierros, mutta toisella kierroksella aikaa on vain kolme minuuttia. Edustaja Henkel. Ja, ich hab noch mal... Niin. Minulla olisi kysymys NDR on raportoinut tällaisesta sisäisestä tiedosta teidän virastossanne, joka koskee koskee virhettä liikenneministeriössä, että te ette pysty tämän vuoksi epäämään tyyppihyväksyntää Fiatilta. Onko tässä jotakin perää? En katso pystyväni nyt reagoimaan lehdistön välittämiin tietoihin. No, sitten kysymyksen toisella tavoin. Olisiko teidän mielestänne liikenneministeriön virheen vuoksi tällainen tyyppihyväksyntän evääminen Fiatille tehty mahdottomaksi? Ich beantworte die Vastaan kysymyksen, kysymykseen siinä määrin, että siis eurooppalainen tyyppihyväksyntämenettely ja siihen perustuvat hallinnolliset toimet – ovat asioita, jotka tapahtuvat eh, lukonlyödyn rakenteen puitteissa, joten jäsenvaltiossa aikaan saatu tyyppihyväksyntä ja sen jatkokohtalo on se, että jokainen maa, jossa on tyyppihyväksynnästä vastaava viranomainen eh, ja minkään muun maan ei ole sallittua puuttua minkään toisen maan oikeudellisiin olosuhteisiin. On velvollisuus antaa tietoa, kuten QBA on Italian tapauksessa tehnytkin. Mitä tulee sitten siihen, onko toisen maan lupaa hyväksyttävä? toisilla jäsenvaltioilla varallisia mahdollisuuksia sen suhteen. Niin, eli Automotorsport-lehti raportoi, että joissakin Volkswagenin malleissa, joissa on nyt parannettua moottoriohjelmistoa, on tapahtunut todellisissa ajolosuhteissa huomattavaa kulutuksen kasvua verrattuna kulutukseen ennen kuin tapahtuu ohjelmiston muutos. Onko teillä virastossanne tehty kokeita tästä, voidaanko sulkea pois mahdollisuus siltä, että kulutus kasvaa. Olennainen osa Volkswagen-konsernin osalta tätä mallien markkinoille vapauttamista oli se, että tutkittiin uusi ohjelmisto katsoen vain kulutusta, päästöjä ja suorituskykyä, ja että tämä ei johtaisi huononnokseen. Me olemme hyvin tarkkaan tutkineet nimenomaan nämä parametrit ja, ja tut, esittäneet niistä todisteet. Herra Schultz. Äh, herra Tsinke, herra Schultz, kiitokset myös minun puoleltani, että olette täällä tänään. Herra Schultzelle ensin kysymys, äh, eli rakenneosien suojelu. Täällä puhuttiin moottorin suojelemisesta, vastasitte siihen, mutta mm, haluaisin nyt laajentaa tätä kysymystä hyömän. Mitä näiden osien suojelemiseen tulee, niin ymmärrän sen niin, että osittain niitä täytyy suojella ja sitten joitakin laitteita täytyy sulkea. No oli aika nyt sitten 22 minuuttia mitä tahansa, mutta mm, osien suojelu, onko siinä järkeä? Ja, grundsätzlich kann... Kyllä, periaatteessa siinä on järkeä, mutta miten tarpeellista se on ja mihin toimiin tulee ryhtyä, niin siinä täytyy sitten puhua yksittäisistä tapauksista. Hyvä, kiitos. Sitten toinen kysymys. Tämä 715 kautta 2007, kun työskentelin tämän asian parissa muutama kuukausi sitten, niin huomasin yhden käsitteen, eli normaalit käyttöolosuhteet. Olen itse insinööri ja pohdin, että miten tämä voidaan määritellä ja miten sitä käsitellään, kun jotain testataan. Voisitteko ottaa kantaa, miten te olette keskustelleet tästä asiasta, vaan te ja teidän kollegat, joita me olemme kuulleet, ovat sanoneet, että me olemme pitäneet kiinni siitä, mitä lainsäätäjä on sanonut. Mutta jos se on nyt lainausmerkeissä muotoiltu näin epämääräisesti, niin miten tässä tulisi toimia? Die normalen Mitä normaaliin lämpötiloihin tulee, niin niitä ei ole määritelty. Tämä on käsite, jota ei ole ehkä riittävästi määritelty. Ja mitä tyyppi hyväksyntään tulee näiden pakokaasujen puitteissa, se ei ole osa testiä. Testi on kuvattu erittäin yksiselitteisesti ja siinä puhutaan laboratoriomittauksessa. Se, miten sitten todellinen käyttö vastaa näitä laboratoriotestejä, niin se ei ole osa tätä menettelyä. No jos tätä nyt tulkitsee, niin eli laboratoriomittaukset, mutta sitten myöhemmin puhutaan sitten näistä todellisista ajoolosuhteista. No, olkoon tässä aika loppuu, mutta sitten vielä kysymyksiä herra Zinkelle. Te mainitsitte, että menneisyydessä teillä ei ole ollut omia testilaboratorioita, jos ymmärsin asian oikein. Ja nyt tietääkseni tämä asia tulee muuttumaan. Eh, entäs ennen dieselskandaalia, oletteko pohtineet, että mm, poliitikoille esittäisiin pyytää, että tällaisia omia laboratorioita pystytettäisiin, vai eikö tätä, tästä ole keskusteltu? Mitä resursseihin tulee liittyen näihin laboratorioihin, niin oikeastaan me emme ole käsitelleet tätä kysymystä. Olen yrittänyt selittää tänään, että meillä on tällainen suljettu järjestelmä, järjestelmä ja ei ole tarpeellista, että KBAlla on omia laboratorioita. minä, siis KBA, nimitän tekniset palvelut, valvon niitä, teen tarkistuksia. No herra Sulte ei, ei <laughs> kuule tätä mielellään, mutta siis valvon häntä, mutta hän tietää, miten, mitä tarkoitan tällä. Eli järjestelmä on rakennettu niin, että on erilaisia rooleja, mutta kaiken kaikkiaan tämä koko järjestelmä on suljettu. Eli siksi oikeastaan tähän mennessä tai syyskuuhun 2015 mennessä ei esitetty tätä kysymystä omista laboratorioista. Eli painostaako nyt joku mediat, te, poliitikot, että perustettaisiin tämmöinen oma laboratorio? Jos se aikaisemmin on ollut niin, miksi nyt ei enää? No, vielä yksi kysymys Kysymykseen kaksi te vastasitte, eli nämä kirjalliset kysymykset. Eli se, että tehdään 46 testiä lyhyessä ajassa on aika suuri haaste. Miksi teillä oli sitten niin vähän aikaa näin tärkeässä kysymyksessä? Painostiko joku ulkopuolelta, että tämä täytyisi hoitaa mahdollisimman nopeasti, että teillä ei ollut riittävästi aikaa? Voisitteko lyhyesti vastata tähän vielä? Also Sallikaa minulle nyt tämä kommentti. Olen todellakin ylpeä työntekijöistäni, jotka tekivät näin lyhyessä ajassa nämä testit, koska tässä puhutaan kahdeksasta testistä per kulkuneuvo. Ja uskoakseni mikään muu jäsenvaltio ei ole pystynyt tähän. Eli kunnioitan kyllä ryhmääni tässä. Mutta onko joku painostanut poliitikot, julkinen taho? No toki on odotuksia, että valaistaan tätä asiaa mahdollisimman nopeasti, jotta tie, tiedettäisiin, ovatko nämä yksittäisiä tapauksia vai onko kysymys laajemmasta ilmiöstä. Eli toki oli tällaisia odotuspaineita. Kyllä se oli käsin kosketeltavaa, että tällaisia odotuksia oli. Ja se motivoi myös työntekijöitä käyttämään kaikkia olemassa olevia keinoja näissä intensiivisissä testauksissa. Ja, Kiitos. Herra Tsinkö, voimme lähettää teille kysymyksiä, joihin te vastasitte. Mutta vastauksen numero yhdeksän te kirjoitatte siinä, että tätä taustaa vasten menneisyydessä valmistajien toimittavat ja teknisten palvelujen tutkimat tiedot, mitä tulee niiden syvyyteen aina olleet, syvällisyyteen aina olleet riittäviä. Tämä on siis teidän vastauksena. Minua nyt kiinnostaisi, miksi Kuitenkin KBA on antanut tyyppihyväksynnän, jos tiedot eivät ole olleet riittäviä. Tämä liittyy tällaiseen ex ante tarkasteluun, siis järjestelmä, joka on toiminut vuosikymmenien ajan hyvin, on laajennettavissa, edelleen toteutettavissa, käytettävissä. Siis painopiste ei ollut samalla tavalla kohdennettu kuin se nyt olisi. Tämä on ollut menneisyydessä näin. Tämä merkitsee sitä, että menneisyydessä kenties on ollut ehkä hyväuskoisempia, kun tämä on toiminut hyvin menneisyydessä. Voidaanko tämä käsittää näin? Niin. Hyvän, hyvä usko niin siinä mielessä, että minä puhuin aiemmin jo tästä viitteistä, joiden kanssa nyt herkistää meidät esittämään lisäkysymyksiä. Sitä ei ole menneisyydessä ollut. Herra Tsinke, tiedän, että olette vaikeassa tilanteessa, mutta se, että jatkuvasti viittaatte siihen, että teillä ei ollut viitteitä, kun me kuitenkin kaikki tiedämme, että toistuvasti on ollut merkkejä siitä, että eri tutkimuslaitoksissa, tutkimuspalveluissa on nähty, että jotakin on vielä. Komissiosen Tajani, niin kuin tiedätte, eli toim- alihankkijat ovat viitanneet, ottaneet yhteyttä Tajani ja puhuneet siitä, että on tapahtumassa jotakin, mikä ei ole hyväksyttävää, on ollut, ja tämähän osoittaa sen, että jotakin on ollut vielä. Meillä on ollut kuuleminen, jossa oli paikalla tuolloinen ympäristökomissaari ja teollisuuskomissaari, ympäristökomissaari, joka puhui näistä korkeista CO2 ja NOx-mittaustuloksista. Ja jonkin virastojohtaja ei voi tässä ruveta nyt väittämään, että ei olisi ollut mitään viitteitä, jota, joiden vuoksi e, ei olisi täytynyt ryhtyä toimiin. E, ja minusta tämä vastaus, on kannalta, että ei nyt ole oikein optimaalinen. Mutta toisaalta Minulla ei ollut tietoa näistä asioista, jotka te mainitsitte. Ja toisaalta on todettava, mitä välineitä on tyyppihyväksyntä viranomaisilla ylipäätään käytössään, ja ne ovat rajallisia. Niitä rajoittaa tämä laissa määrätty hyväksyntämenettely, ja se on ENDC kylmä ja NEDC kylmä. Ja jos sitten jotakin muita mittauksia tehdään, jotka ovat toisen tyyppisiä, jossa ei tunneta puiteolosuhteita, niillä on hyvin rajallisesti merkitystä näiden tuloksilla. No, no Brandi ei. Edustaja Ernst, olkaa hyvä. Ernst. Entschuldigung, das war jetzt... Niin, Anteeksi, en kuullut nimeäni heti. Vielä yksi kysymys. Voisitteko vastata kyllä tai ei? Oleko nyt ymmärtänyt oikein? Eli te ette ole vielä koskaan vetänyt tyyppihyväksyntää takaisin. Hätten Sie dann, da hätte ich mich verkehrt ausgedrückt. No sitten olen ilmaissut itseni väärin. On kyllä olemassa tapauksia, jossa olemme vetäneet tyyppihyväksynnän takaisin esimerkiksi valmistaja ei ole ollut luotettava ja niin edelleen. On tapauksia menneisyydessä, jos järjestelmähyväksyntöjä tai tyyppihyväksyntöjä on vedetty takaisin. Minulla ei ole tässä nyt mitään yksittäistä tapausta mielessä, mutta tapauksia on ollut. Mutta ei siis pakokaasupäästökysymyksissä, ymmärsinkö oikein? Ja, niin me olemme ehkä muuttaneet tyyppihyväksyntöjä. Hyvä, sitten ymmärsin oikein. Sitten kysymys 10. Tässä puhutaan käytöstä Tehän sanoitte, että te ette halua sieltä mielellään puhua, sen ymmärrän, mutta kuitenkin tästä täytyy puhua, koska on kysymys estolaitteista. Miten määrittelette tämän? Miten te käsittelette artiklaa kolme, jos sanotte, että sitä ei oikeastaan voi määritellä? Miten te toimitte tämän asian suhteen? Niin kuin jo aikaisemmin yritin sanoa, että tämä on erittäin vaikea kysymys, eli tämä epämääräinen käsite, joka täytyisi herättää henkiin Olen kuullut toisesta jäsenvaltiosta, että mitä normaali käyttöön tulee, se on se, mikä on määritelty NEDC kylmässä. Eli tämä on se normaali käyttö. No se ei välttämättä ole minun käsitykseni asiasta, mutta tämä on yksi tulkintamahdollisuuksista. Mutta on hyvin erilaisia tulkintoja asiasta. Ja meillähän nyt on se vaikeus käsitellä tätä asiaa. Se johtaa siihen, että on kehitetty RDE-järjestelmä, koska tässä on testiolosuhteet, jotka ovat ainakin paljon lähempänä sitä, jota voidaan kutsua normaalikäytöksi. koska nämä eivät ole testejä, jotka ovat ainoastaan alustadynamometrillä tehtyjä, vaan siis ulkona. Last question. Viimeinen kysymys. Edustaja Hams, teillä on nyt kaksinkertainen aika, olkaa hyvä. Kiitos, että minä nyt saan käyttää puheenjohtajani ja puheaikainen niin pidän anteeksi, millään muotoa halua jäädä tilaisuudesta puhua KBL. Minä olin hississä puolitoista tuntia jumissa ja siksi oli riittävästi aikaa pohtia estolaitteita ja pohtia tekniikan pettämistä ja muun kaltaisia perustavanlaatuisia kysymyksiä. Mutta minä olisin ensinnäkin teille kysymys tänä aamuna, koska Saksan liittotasavallan hallitus on pyrkinyt poikkeuksien määritelmää, joka koskee näitä estolaitteiden kieltämistä. Me tiedämme, että Saksan viranomaiset äh, eivät pidä riittävänä näiden poikkeuksien määritelmää, mutta kun KBA on ollut mukana euro 5 ja euro 6 äh, lainsäädännön työstämisessä ja myöskin äh, vastaa tyyppihyväksynnästä, haluaisin tietää, onko KBA tämän lainsäädäntön hyväksynnän menettelyssä sen, että nämä huolenaiheet, että määritelmät olivat riittävän selviä ja tätä kautta lain tavoitteita ei voida saavuttaa. Oletteko te ottanut esille nämä huolenaiheenne? Ja haluaisin tietää, onko KBA tai joku muu taho vaatinut komissiota esittämään selkeitä määräyksiä tämän kiellon toteuttamisesta, joka koskee näitä estolaitteita. Minulla ei ole konkreettista tietoa siitä, mikä QBAn rooli olisi ollut aktiivisesti tai vähemmän aktiivisesti, tästä en tiedä. Selvää on, että haluaisin vielä kerran toistaa sen, että minusta on olennaisen tärkeää, että kuten muillakin alueilla, mutta tällä alueella, siis esimerkiksi 2007 että normin selkeys ja sen tulkinta olisi selvää. Onneksi on nyt niin, että jokainen viranomainen ei yksin toimi, vaan on tällaisia työryhmiä, joissa tyyppihyväksyntäviranomaiset toimivat yhdessä ja jossa voidaan kehitellä erinäisistä teknisistä kysymyksistä yhteisiä näkemyksiä ja jossa myöskin komissio on mukana, mikä minusta on hyvi, hyväksi asialle, mutta siitä huolimatta – tässäkin yhteydessä käy selväksi, että normin selkeys ja, ja tutkittavuus ja metodi, jolla jotakin voidaan tutkia, että sen lukolyöminen selkeästi voi vaikuttaa siihen, että lakia sovelletaan yhtenäisesti. Minun täytyy nyt vielä kerran nyt toistaa. Te Olette neuvonantajana Saksan hallitukselle tällä hetkellä ja sanotte, että poikkeuksen määritelmä ei ole riittävä, mutta kuitenkin Günther Heugenin ollessa teollisuuskomissaari te olitte KBAna osallisena lainsäädännön laatimisessa. Ettekö te silloin tai sen jälkeen ole ollut tietoisia siitä, että on olemassa tiettyä epäselvyyttä, ja, jonka te nyt olette ottanut esille suhteessa Saksan hallitukseen. Jos olen sanonut, että minulla ei ole tietoa, silloin se tulla merkitsee sitä, että minä henkilökohtaisesti en tiedä asiasta. Se, miten KBA on ollut mukana, en todellakaan tiedä sitä. Mutta Mutta vaikka olisi ollut ehdotus joka olisi heijastunut lainsäädännön syntymiseen, tarvitaan enemmän kuin yksi impulssi. Minä tiedän, että KBA menneisyydessä näiden normien syntyessä on luonnollisesti ottanut kantaa asiaan. Mutta kuten sanottu, täsmällistä tietoa minulla henkilökohtaisesti ei ole, olen pahoillani. Minusta Tämä on asia, joka pitää pikasti selkeyttää, mikä on yhteys ja, kuka vastaa niistä puutteista, jotka te nyt selkeästi olette pystyneet määrittämään, niin kuin olette esittänyt Saksan hallitukselle. Minua kiinnostaisi, kun me toistuvasti olemme keskustelleet siitä, mikä on tällaisen estolaitteen strategia tai millaisia nämä estolaitteen mekanismit ovat. Onko olemassa jotain yleiskatsausta siitä, miten erilaisia strategioita voidaan havaita ja onko olemassa yleiskatsausta siitä, milloin on todella kysymys tällaisista estomekanismeista, ja oletteko te selvittänyt, mitä näitä strategioita voidaan tänään pitää laillisina ja miksi? Tällaisen estolaitteen käsite, josta rehellisesti sanoen minä ennen syyskuuta viime vuonna en tiennyt yhtään mitään, niin nyt tällä välin on yksi asia käynyt minulle selväksi. Nimittäin mahdollisuudet, joita estolaitteilla on ja miten erilaisia ne voivat olla, ja että niitä voidaan käyttää eri, vai, eri osissa moottorin ohjailua – ja nämä mahdollisuudet ovat niin monimuotoisia, että en voi lähteä liikkeelle siitä, että on kysymys yhdestä rajallisesta määrästä erilaisia mahdollisuuksia, vaan että on suurta apua siitä, jos tutkivana viranomaisena tietää, minkälaisissa fysikaaliskemiallisissa ympäristöissä voi olla tällaisia epäilyttäviä estolaitteita niin, että voi sitten kehittää testimenetelmiä, jotka kohdistuvat tähän ja osoittavat, että näin on tai näin ei ole. Jos minä en tiedä, mitä minun pitäisi etsiä, minulla on suuria vaikeuksia tämän todella mutkikkaan ohjelmistokokonaisuuden sisältä löytää se, mitä etsin. Okay, danke schön. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen kysymys. Paljon kiitoksia, herra Schulta. Saitte hiukan vähemmän aikaa, mutta tämä oli kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoista. Oli mielenkiintoista kuulla teidän kysy- vastauksianne. Ehkäpä kirjallisia kysymyksiä tulee teille vielä. Meillä on mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä kuulemisten jälkeen kun kuuleminen itsessään saattaa herättää lisäkysymyksiä. 17. lokakuuta maanantaina on näiden kysymysten jättämisen takaraja, siis meille ei teille. Paljon kiitoksia. survive. <laughs>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 Okay, colleagues. Um... Hyvät kollegat, siirtykäämme eteenpäin. Meillä on toinen hyvin tärkeä kuuleminen tämän aamupäivän kokouksessamme. Seuraavaksi meillä on vierannamme Claude Lynch, joka on Luxemburgin tyyppihyväksyntäviran johtaja. Me vierailimme Luxemburgissa ja valitettavasti minä en tuolloin päässyt itse paikalle, koska olin sairaana, mutta tämä oli hyvin mielenkiintoinen vierailu, joka herätti monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta nyt mielelläni annan teille ensin puheenvuoron. Te voitte äh, muutamia alkumuotoksia tehdä ja sitten kollegat saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia teille kaikille. Aivan aluksi kaksi viikkoa sitten Luxemburgissa eräät valtu- valiokunnan jäsenet vierailivat ja tuolloin meille esitettiin jonkin verran kysymyksiä. Pidän nyt siis parempana esitellä lyhyesti Luxemburgin tilanteen, jotta voisin vastata tiettyihin tyypillisiin kysymyksiin, joita medioissa tulee esiin. Kysymyksiä kuten miksi Luxemburg, joka on pikku maa, harjoittaa toimintaa tällä alalla – ja siksi minä nyt mielelläni tekisin teille alku mm, huomioita. Jos tarkastelit aivan aluksi sitä, missä Luxemburg sijaitsee noin sata vuotta sitten, me satuimme olemaan onnellisessa asemassa. Terästeollisuus Euroopassa kehittyi ja Luxemburg oli tuon alueen ytimessä. Terästeollisuus on Luxemburgissa yhä suurempia maailmanlaajuisesti ArcelorMittal ja monet äh, autoteollisuuden yritykset sijoittivat äh, toimintansa Luxemburgiin. Meillä on ei-eurooppalaisia yrityksiä kuten Ford ja General Motors ja meillä on myöskin äh, Delphine ja Goodyearin kaltaisia tuotantoyrityksiä. Kaikki nämä terästeollisuuden muodostamaan kolmioon sijoittuivat ja 80 prosenttia autoteollisuuden ähm, metalliraaka-aineista tulee meidän alueeltamme, kuten tiedätte. 80 prosenttia kaikesta autoteollisuudessa käytettävästä teräksestä tulee meidän alueeltamme. Eli Tämä teollisuus on keskittynyt Luxemburgin seuduille. Meillä on monia etuja, monta kieltä. Me pystymme palvelemaan ranskalaisia, saksalaisia, belgialaisia teollisuuden edustajia samaan aikaan, eikä meillä ollut ongelmia neutraalisuuden suhteen. Tämän vuoksi myöskin amerikkalaiset yritykset ovat äh, asettautuneet Luxemburgiin, koska me olemme pieni maa, tiesimme hyvin varhain, että Luxemburg ei voisi taloudellisesti pärjätä yksin, ja me olimme yksi Euroopan talousyhtiön yhteisön perustajia, perustajajäseniä. Jäseniä oli kuusi tuolloin ja me olimme suuresti tukemassa tätä kehitystä alusta lähtien. SNCH luotiin no, 30 vuotta sitten me tarvitsimme tuolloin hallinnollista palvelua ja aivan aluksi kyseessä oli ennen kaikkea Goodyearille rengassa valmistajalle tarjottu tyyppihyväksyntäpalvelu. Luxemburgissa oli myöskin heidän tuotantokehitys keskukseensa. Tämä osoittaa hiukan meidän ajattelutapaamme. Tyyppihyväksyntä ei ole vain tehtävä, se kattaa äm, noin parisataa asetusta ja muuta lainsäädännöllistä vaatimusta, jotka tulee täyttää. Ja me siis myönnämme, myönnämme tyyppihyväksyntöjä. Yksi tärkeä seikka kaikessa keskustelussa on se, että keskustelut eivät itse asiassa ole käynnissä vain täällä Brysselissä. Eurooppalaiset vaatimukset, eurooppalaiset direktiivit ovat kehittyneet täällä Brysselissä, mutta meillä on myöskin äm, UNEC, EYK, Euroopan talouskomissio, joka säätelee maailmanlaajuisia toimia. Meidän täytyy olla varovaisia. Kaikki, mitä me täällä Brysselissä kehitämme, täytyy myöskin sovittaa yhteen UNECEn toiminnan kanssa, jotta voisimme tietyllä tavalla harmonisoida myöskin tätä alaa muutoin. Me voimme kehittää vaatimuksia ja ne estävät Euroopan ja ne aiheuttavat tilanteen, jossa ei-eurooppalaiset yritykset UNECEn sääntöjen mukaisesti voivat tuoda tuotteita eurooppalaisille markkinoille. Meidän täytyy siis tarkastella kehittäessämme alaa myöskin UNECEn vaatimuksia. SNCH on yli 20 vuoden ajan keskittynyt myöskin laatuun ja tämän vuoksi yli 20 vuoden ajan me olemme jo itse hankkineet itsellemme akkreditointeja. Meillä ei ollut 20 vuotta sitten mitään kansallista akkreditointielintä, siksi me pyysimme Kufrakilta Ranskasta akkreditointia. Ja kun jokaisen maan äh, vastuulle tuli akkreditointi, elimen luominen Luxemburgin teki näin ja tämän Ehm, jälkeen meidän tuli eurooppalaisen direktiivin mukaisesti muuttaa akkreditointimme kansallisen ehm, akkreditoijan tekemäksi. Miksi sitten Luxemburg? Luxemburg on neutraali maa, kuten sanoin, jos saksalainen yritys kääntyy puoleemme tyyppihyväksynnän mm, saadakseen. Tämä on ikään kuin luonnollisempaa kuin se, että he kääntyisivät ranskalaisen elimen puoleen, kun Ranskassa Ähm, heillä on kilpailijoita. Luxemburg on aina ollut neutraali maa sekä ei-eurooppalaisille että naapurimaidemme yrityksille. Me olimme joustavia myöskin kielikysymyksissä. Me kaikki äh, pystymme saksaa, ranskaa ja englantia puhumaan äh, Luxemburgin kielen lisäksi, mutta meitähän ei kukaan omalla kielellämme ymmärtää, siksi meillä oli pakko puhua kaikkia vieraita kieliä ja tämä on yksi lisähallinnollinen joustavuus tekijä, joka meillä on puolellamme historiallisesti. Esimerkiksi 30 äh, vuotta sitten oli mahdollista tehdä tyyppihyväksyntäpyyntöjä Saksassa saksaksi, Ranskassa ranskaksi. Ja me olimme äh, ranskalaisille, englantilaisille ja saksalaisille avoimina äh, tekniset palvelut eivätkä teollisuuden edustajat joutuneet kääntämään ähm, asiakirjoja jollekin muulle kielelle, siksi heidän oli helpompi tehdä meidän kanssamme yhteistyötä. Sitten vielä toinen seikka, kaikki eivät ole tässä samaa mieltä. Voidaan seurata kahta erilaista ajattelutapaa. Meillä ei ole mitään äh, omaa teknistä yksikköä tai laboratoriota SNCHssa laboratorion ylläpitäminen on erittäin kallista. Jos teillä on huipputason infrastruktuuria, on pakko löytää tapoja tehdä tämä infrastruktuuri kannattavaksi, löytää tapoja käyttää sitä. Ja Luxemburgissa meidän valintamme on ollut jättää välttää tällainen investointiongelma niille, jotka testit suorittavat ja niille, jotka eivät käytä vain moottoriajoneuvoalalla näitä palveluja. Me keskitymme teknisten palveluiden valvontaan. Tietenkin tästä voidaan nyt keskustella molemmista näkökulmista voidaan kysyä, miten me voimme olla päteviä ilman, että meillä on omaa laboratoriota. Toista voidaan sanoa, että jos meillä on oma laboratorio, meidän on pakko vuokrata laboratorioita muiden käyttöön, emmekä voi sitten neutraaleja. Äh, päätöksen tekeminen äh, kummin päin tahansa vaatii sen, että äh, joku joutuu heikompaan asemaan – se, että meillä ei ole laboratoriota, on se, jonka katamme jatkuvalla koulutuksella ja meidän akkreditointitoimintamme valvonnalla. Meidän henkilökuntamme pätevyys tarkastetaan vuosittain ja se tarkastetaan myöskin ristiin eri asetusten ja direktiivien vaatimusten mukaisesti. Ja meillä on Ranskasta, Sveitsistä, Belgiasta, Saksasta tulevia asiantuntijoita, jotka vierailevat ja jotka säännöllisesti tarkistavat ja vahvistavat meidän pätevyytemme. Nämä ovat ne eri akkreditoinnit, jotka meillä on. Meillä on kolme teknistä yksikköä. Ja yksi syy sille, että meillä on tiettyjä toimintoja, TUV Heinland – Rinma oli ensimmäinen yksikkömme. Ja tämä on luonnollisesti myöhemmin, ennen nyt meillä on monia eri palveluja, Lux Control, TUV on kaikkein suurin 56 prosentilla teknisestä palvelustamme ja myöskin saksalaisten kaikkein suurin kumppani. Sitten tyyppihyväksyntämenettely. No, loppuuko minun aikani jo? Puhun nyt siis hyvin nopeasti. Erät huomiot liittyvät siihen, miksi Luxemburgissa on niin paljon päästöalan toimintaa. Tämä ei ole totta. Ei meillä ole juurikaan päästöalan toimintaa jos tarkastelette näitä lukuja, maksimi tyyppi hyväksynnille oli vuonna 2010 118 kappaletta, mutta tätä tulee 7 tai 8 tuhanteen vuotuiseen tyyppihyväksyntään verrata. Tämähän on hyvin pieni määrä, me emme ole todellakaan erikoistuneita tällä, tähän alaan. Toisaalta täytyy sanoa, että Luxemburgissa on paljon toimintaa. Kyllä meillä on todellakin paljon toimintaa maan kokoon verrattuna, mutta meillä ei ole monia erityyppisiä tyyppihyväksyntätoimijoita, kuten esimerkiksi Alankomaassa, Saksassa, Ranskassa. Joten kaikissa näissä Uh, uh, Asiassa voi teille antaa todisteet siitä, että nämä väitteet eivät ole aivan totta, jotta voisimme valvoa teknisten palveluidemme laatua. Me pohjaamme järjestelmämme akkreditoinnille ja ähm, maailmanlaajuisesti äh, hyväksytyille auditointijärjestelmille ja järjestelmän valvonnalle. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi siirrymme nyt esittelijöihin. Edustaja Gerbrandi. Chair and uh, welcome Mr. Lee. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Liis. Me tapasimme Luxemburgissa kolme viikkoa sitten. Kiitos siitäkin. Ensimmäinen kysymys koskee testien kokonaismäärää tai sertifikaattien kokonaismäärää, joita myönnätte. Tässä oli tämä kuva on e tyyppi hyväksynnän kokonaismäärä oli 8746. Se on aika paljon. Kuinka monta henkilöä tässä on mukana vuosittaisella tasolla? Question. Um, yes. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kyllä todellakin tämä saattaa kuulostaa melkoisen suurelta määrältä, mutta tyyppihyväksyntien hyväksyntien määrä ei sano sinänsä mitään. Voi olla esimerkiksi rengasalalla tyyppihyväksyntöjä. Nämä näistä 1500 tapauksesta suurin osa on renkaita. Renkaat on hyvin nopeasti tarkastettu. Uskoakseni alankomaalaiset kollegat tämän iltapäivän jälkeen voivat sen vahvistaa. Eli Tästä lukumäärästä ei voida päätellä tehdyn työn määrää. Meillä on 80 insinööriä, jotka tekevät vain ö, ähm, testikertomusten parissa töitä. Tähän en laske siis ö, ähm, hallinnollista henkilökuntaa. Meillä on 80 ö, SNCH-tasolla insinööriä. Me teemme hyvin läheistä työtä teknisten palvelujen kanssa. Meillä on noin 150 asiantuntijaa, jotka tekevät äh, yksinomaan töitä näiden kysymysten parissa. Mutta teidän järjestöön on laillisesti vastuussa hyväksynnän antamisesta. Jos otan tässä 8740 Kuusi vuonna 2015 jaan sen työpäivillä. Se on noin 37 hyväksyntää päivittäin. Ja jos on 80 henkilöä, niin se on 4-5 hyväksyntää jokaiselle insinöörille – No, he tekevät varmaan 7-8 tuntia päivässä töitä. Renkaat ovat ihan yksinkertaisia, mutta monet muut asiat ovat erittäin monimutkaisia. Olemme kuulleet kaikilta teknikoilta, että nämä testit ovat todella monimutkaisia. Niin miten teidän työntekijät voivat selvitä kahdessa tunnissa kaikista näistä hyväksynnistä myös erittäin monimutkaisista. Meillä on sen tyyppisiä tyyppihyväksyntätapauksia, jotka vaativat äh, kolme ähm, päivää. Eräät laitteet sitten taas vaativat vain 15 minuuttia. Yhtä sertifikaattia kohti meillä keskiarvo on noin kolme ja puoli tuntia. Tämä on melkoisen hyvä keskiarvo. Tämän ovat vahvistaneet eivät vain meidän akkreditointielimemme, vaan myöskin riippumattomat tarkastajat, jotka nimenomaisesti kiinnittävät huomionsa tähän asiaan. Well, ja tämä sitten vastaa myös kilpailijoita ja kollegoita muissa jäsenvaltioissa. Um, those auto- ne viranomaiset, jotka minä tunnen ja joiden kanssa me teemme paljon yhteistyötä. Heillä on sama keskiarvo. Hyvä, kiitos. Mutta tässä on kyllä paljon työtä. Tämä on selkeää. Vähän väkeä ja paljon työtä. No, nyt sitten sama kysymys, jonka esitin tänä aamuna. Vaikuttaa siltä, että tyyppihyväksyntäviranomaiset keskittyvät NEDC-testeihin ja jos kulkuneuvon hyväksyy niin se hyväksytään. Mutta lainsäädännön mukaan pitäisi testata myös normaalia käyttöä. No, se on ehkä epämääräisesti määritelty, mutta silti. Ja sitten estolaitteet ja niiden olemassaolo. Mitä näihin laitteisiin tulee, ja ne, niin ne eivät näy NEDC-testeissä jotta nyt pidettäisiin lainsäädäntövelvoitteista kiinni, niin sitä täytyisi tarkastella eri tavalla. Miten te otatte huomioon tämän lainsäädäntövelvoitteen, kun tutkitte sitä, että yrittävätkö valmistajat huijata testeissä? Ymmärrän, mitä tarkoitatte. Te olette itse asiassa täysin oikeassa siinä, mihin olette menossa, mutta – tämä ala on harmonisoitu. Jos puitedirektiiviä tarkastelette, tämä puitedirektiivi määrittelee, miten meillä on oikeus tehtävämme toteuttaa. Puitedirektiivi sanoo, että tyyppihyväksyntä annetaan perustuen suoritettuihin testeihin. Nimenomainen tapa testien suorittamiselle kuvataan erillisdirektiiveissä tai asetuksissa. Jos näitä erillisdirektiivejä tai asetuksia tarkastelee, kyllä luonnollisesti siellä on vaatimuksia siitä, että estolaitteet ovat kiellettyjä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta mitään testejä niitä varten ei ole määritelty. Vuodesta 2008 lähtien niille pitäisi olla määritelty testityyppi. Tämä on viimeinen kappale, jossa siis määritellään pyyntö vuonna 2008, että luotaisiin testi, prosessi, jolla voitaisiin estolaitteiden käyttöä kontrolloida. En viranomaisedustajana, vaan insinöörinä minun mielipiteeni on se, että ohjelmistoja on hyvin vaikea analysoida. Ja Työryhmässä Genevessä ja myöskin Brysselissä perusperiaate on aina ollut se, että me voimme kantaa vastuumme vain niistä testeistä, joiden osalta olemme varmoja, että testi on mahdollinen suorittaa, ellei me ole varmoja siitä, kuinka valvoa jotakin seikkaa auton valmistajan pitäisi kantaa sataprosenttinen vastuu näistä asioista. Niin kauan kuin estolaitetestiä ei ole, tämä asia on auton valmistajan vastuulla täysin. Jos auton valmistaja käyttää laitteistoa, joka ei ole lainsäädännön sallimaa, se on laitonta. Ei sellaista tarvitse hyväksyä, se on laitonta. Kiitoksia. Nyt siirrymme ryhmien edustajien koordinaattoreihin. Edustaja Kaarens. Thank you very much. Kiitos. tyyppiväksynnän maailmassa, onko siellä kilpailu eri viranomaisten välillä? Um, as much. Mitä voidaan sanoa kilpailu silloin, kun puhutaan vaikkapa lääkäreistä? Minä muotoilen eri tavalla. Onko niin, että mitä enemmän tyypihyväksyntiä tekee, sitä enemmän ansaitsee? No, mitä enemmän potilaita... Minä nyt kysyn nyt teiltä lääkäriltä Ansaitsetteko te sillä, että te harjoitatte tyyppihyväksyntää? Siis- siis totta kai. I'm siis sorry. Kuka maksaa, kuka maksaa tämän työn? Se, jolle palvelu tehdään valmista. Viime kädessä. Se siis olette tilanteessa, jossa te houkuttelette valmistajia Luxemburgin, koska joka neljä, joka neljä tuntia, kun te annatte hyväksynnän, te ansaitsette rahaa. Me emme aktiivisesti harjoita liikettä toimintaa, ette tietenkään markkinoi sitä, mutta he maksavat, te teette työn ja, ja se toimii tällä tavoin. Me teemme työn, he maksavat. So, is... No nyt sitten, jos saisin, minulla on vain viisi minuuttia, olen pahoillani. Niin. Tämä on aika selvää. Kiitos vastauksesta. Seuraava. Miten tämä menettely tapahtuu? Teillä on laboratoriota, teillä on muutamia insinööriä, jotka hyväksyvät sen, mitä muut tekevät. Tule, kääntyykö valmistaja teidän puoleenne ja te sitten sanotte, että hyvä on, me annamme tämän sille tai tälle laboratoriolle ja te tavallaan käytätte alihankkijoita vai esittääkö valmistaja teille valmiin laboratorion tulokseen, te sitten allekirjoitatte paperit ja saatte maksun. Miten tämä toimii? That depends. Uh, Se riippuu. Tilanteesta ei ole olemassa mitään, uh, tämän, siis uutta Joten valmistajat, jotka pyytävät tyyppihyväksyntää SNCHlta, ovat olleet meidän kanssamme tekemisissä jo vuosikausia. Joten jos me näiden kanssa lukuisia vuosia, niin he tietävät, miten se toimii, minkälainen teknisen palvelun kanssa toimitaan. Ja kysymys on silloin automaattisesta äh, järjestelmästä. Ensimmäinen, ensinnäkin pyyntö hyväksynnästä ja siinä taataan, että valmistaja ei saman aikaan ole käy, pyytänyt toiselta tyyppihyväksyntäviranomaiselta mitään osien hyväksyntää, sitten me testaa, tapahtuu testaaminen ja sitten siirrytään tämän hyväksyntään, siis testi kohteen hyväksyntään – ja kun se on vahvistettu, sitten analysoidaan raportit. I, I guess I, I didn't understand. Nyt minä näyttäisin, sitä, että ette ymmärtänyt. Siis oliko nyt muna ensin vai kana? Eli tuleeko valmistaja teidän puoleenne ja te määritätte laboratorioissa testit tehdään, vai tai saatteko te valmiit testitulokset, jotka valmistaja pyytää teitä hyväksymään? Uh, Meillä on kolme teknistä palvelua. Kuka tahansa, joka Luxemburgissa hakee tyyppihyväksyntää, tietää, että hänen voi valita kolmesta teknisestä palvelusta. Eli valmistaja valitsee siis teknisen palvelun, ei ettekä te. In... Yes no. Kyllä ja ei. Aika ajoin me emme ole sopineet, olet yhtä mieltä valitusta teknisestä palvelusta ja olemme siirtyneet toiseen tekniseen palveluun. Kuka rahoittaa mm, tekniset palvelut, te vai valmistaja? Valmistaja myös. Jo, meillä on siis järjestelmä, jossa valmistaja, joka tarvitsee testejä, tulee mm, rahanipun kanssa ja sanoo, hyväksykääpä tämä ja he tuovat jo laboratoriotulokset, eli ei ole vallan erottelu, eli rahat tulevat yhdestä lähteestä, eli valmistajalta, ei valtiolta tai Euroopan unionilta. Joten teidän rahoituksellinen riippumattomuutenne on sellaista, että sitä ei ole olemassa ollenkaan loistavaa. Tuo on aivan väärin. Minä tiedän, mitä te haluatte osoittaa, että näin olisi, mutta se ei ole totta. Me olemme rahoituksellisesti täysriippumattomia Esimerkiksi yksi sertifikaatti osoittaa sen, että me olemme riippuvaisia yhdestä. Niin, mitä, mikä osuus budjetistanne tulee valmistajilta ja mikä osuus tulee Luxemburgin suurherttua kunnalta? Who pays your wage? Kuka maksaa palkkanne? Um, I think if you deliver... Jos tekee, tarjoaa tietyn palvelun, silloin palveluksen tilaa ja maksaa siitä. Se on ihan normaalia, koska muuten, jos suurherttoakunta maksaisi tästä palvelusta, se olisi laitonta teollisuuden tukemista. Ja sitä eh, de, yritysalan pääosasta tutkisi sitä hyvin voimakkaasti, asiavokkaasti myöskin toisinpäin. Mitä meillä Euroopassa on, on järjestelmä, jossa valmistajat valvovat ja sanelevat. Ei ole viranomaisia, joilla olisi riippumattomia resursseja, jotka tulisivat julkiselta taholta ja jotka valvoisivat valmistajia. Saattaa olla niin, että tuloksien osalta syntyy vaikeuksia, koska me näemme, että päästöt eivät ole sellaisia kuin pitäisi olla. Minun puheaikani taitaa olla Ehkä voin antaa teille ratkaisu. Meidän mielestämme meillä on tähän ratkaisu. Tulevaisuudessa pitäisi olla selvää, että viranomaisen pitäisi myöskin tutkia rahoitukselliset yhteydet. Tämä olisi hyvä askel oikeaan suuntaan, sillä jos, jos nyt haluatte muuttaa tyyppiviranomaisesti jonkinlaiseksi siis selvitys yrityksiksi, mitä tulee tyyppihyväksyntään. Se on hyvä ajatus. Meidän pitää valvoa tätä. Jos on sama testi, jonka tarjoaa yksi tekninen yksikkö yhdellä miljoonalla ja toinen kahdella miljoonalla, silloin kysymys ei ole palkkaerosta, vaan kysymys on siitä, mitä eroja on testeissä. Ja silloin tyyppihyväksyntäviranomaisena voi sanoa, että me emme hyväksy tätä tai me hyväksymme tämän Joten tyyppi hyväksytä viranomaisten tehtävänä tulisi olla myöskin valvoa tätä rahoituksellista puolta ja se voisi olla hyvä askel oikeaan hyvään tulevaisuuteen. Oui, euh, je vous parle en... Ähm, kiitoksia. Minä puhun ranskaa. Teidän ymmärrätte ranskaa, että mitään ongelmia ei ole. Haluaisin puuttua siihen, mitä kollegakin jo sanoi liittyen siihen tosiasiaan, että nykyisen kaltainen Euroopan laajuinen järjestelmä äh, tuo todellisuudessa melkoisen suuden suuren kilpailun eri tyyppihyväksyntäviranomaisten välille ähm, kilpailun auton valmistajista. Ähm, Luxemburissa ähm, hiljattain, vaikka näin ei tulisi olla, auton valmistajat ovat purkaneet sopimuksensa Luxemburgin viranomaisten kanssa ja siirtyneet Irlantiin. Oletteko tietoisia tästä? Vaate. Kyllä, tämä on auton valmistajan vapaa valinta. Hän voi muuttaa palveluntarjoaja, kun löytää paremman sopimuksen muualta. Le- niin, tämä tarkoittaa, että löytää paremman sopimuksen muualta, kun säännöt ovat samat, normeja tulee kunnioittaa samalla tavalla. Tarkoittaako tämä sitä, että on olemassa erilainen kohtelu tai jotakin joustoa siinä, kuinka jollekin ajoneuvolle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä? jotta jokin auto valmistaja saataisiin pidettyä omien asiakkaiden joukossa. En voi vastata tähän nyt. Meidän ensimmäinen huolemme on se, että me valvomme oman työmme laatua Luxemburgissa. Jos jotkut muut viranomaiset ovat tehneet muunlaisia valintoja, me emme voi heitä ryhtyä tuomitsemaan. Joka tapauksessa uskoakseni jo yli 20 vuoden ajan Luxemburgissa ollaan keskitytty laatuun, prosessin vahvistamiseen ja uskoakseni näin tapahtuu kaikkialla tyyppi hyväksyntään viranomaisten joukossa. He pyrkivät toimimaan puitedirektiivin mukaisesti tällä hetkellä kuitenkaan tyyppihyväksyntäviranomaisille ei ole nimenomaisia vaatimuksia ähm, sertifioinnin alalla. Meillä on taas mm, standardi 10605 ähm, ja yksi seitsemän nolla kaksi nolla hallintojärjestelmien osalta. Ja uskoakseni tämä on selvää meidän ähm, hyväksyntäjärjestelmämme on olemassa 1970 vuodesta lähtien ja tämä uskoakseni on selvää. Meidän toimintanne on ehkä hiukan vanhanaikaista ja mutta liittyen tähän tyyppihyväksyntätoimintaan, oletteko ähm, kieltäytynyt antamasta monille ajoneuvoille tyyppihyväksyntää vai äh, annatteko yleensä systemaattisesti kaikille ajoneuvoille tyyppihyväksynnän? Voisitteko antaa esimerkkejä sellaisista hiljattaisista tapauksista, jossa ajoneuvo ei ole saanut äh, tyyppihyväksyntää ja kuinka sitten autovalmistaja tällaisessa tapauksessa käyttäytyy, tuoko hän teille jonkin äh, toisen äh, kappaleen hyväksyttäväksi vai kuinka? Uskoakseni ajoneuvon kehittäminen on vuosia vievä äärimmäisen kallis prosessi ja auton valmistaja, joka ei tietäisi näiden testien tulosta jo ennen kuin testit tehdään, olisi hyvin vastuuton henkilö, joka on prototyypin valmistanut sellaisen prototyypin, joka ei kaikkia vaatimuksia täytä, tämä ajatus olisi aivan mahdoton suurelle autonvalmistajalle. Meillä on ollut pieniä autonvalmistajia, jotka ovat tuomassa ensimmäistä prototyyppiään. Näitä me olemme hylänneet, mutta meillä on joka tapauksessa aina turvallisuus- tai ympäristösyistä oikeus hylätä ajoneuvoja, vaikka ne täyttäisivät kaikki vaatimukset ja näinpä, vaikka on ollut ajoneuvoja, jotka ovat kaikki vaatimukset täyttäneet, jossakin tapauksissa olemme hylänneet turvallisuussyistä sertifikaatin joltakin auton valmistajalta. Kyllä näin on tapahtunut. Mitä mieltä olette siitä ajatuksesta, että meillä olisi eurooppalainen virasto, joka valvoisi kaikkia sertifiointiviranomaisia ja valvoisi sitä, että kansalliset viranomaiset kunnioittavat normeja ja joka valvoisi myöskin markkinoita niin, ettei markkinoilla ilmene epäselvyyksiä tai konflikteja. Uskoakseni me voisimme luoda ongelmia teollisuudelle, sillä siis liittyen tapausten käsittelyyn, jos tarkastelemme tyyppihyväksyntäviranomaisia, me onnistumme tunnistamaan samat vaatimukset ja saman työn laadun me olemme tehneet parempaa työtä ja parem- tehokkaammin kuin olisimme toimineet keskittäen, sillä keskittäminen tällä tasolla, ei minä tarkoita keskittämistä, tarkoitan äh, valvontaa, valvontaa sen osalta, ettei ole ongelmia tässä järjestelmässä, esimerkiksi kilpailu, luomia ongelmia tyyppihyväksyntäviranomaisten osalta uskoakseni sana kilpailu on huonosti valittu. Me usein tapaamme toisiamme tänä aamuna esimerkiksi KVAn edustajan kanssa ja niin edespäin. Uskoakseni me tunnemme toinen toisemme hyvin, keskustelemme. Ja meillä on suuri keskinäinen kunnioitus ja korkea eettinen taso, joka on aivan sama meillä kaikilla. Uskoisin, että tämä liittyy enemminkin uusiin tulijoihin. Heidän osaltaan vaatimukset täytyy määritellä, siis ne henkilöt, jotka nyt vasta ovat tätä ammattia aloittamassa, mutta mm, tämä pois lukien uskoakseni järjestelmä toimii hyvin. Sitten te myöskin puhuitte markkinan valvonnasta. Uskoakseni tässä komissio ja toimeenpanon osalta markkinoita valvomassa, mutta meidän pitäisi koko Euroopalle määritellä selvästi se, mitkä ovat markkinoiden valvonnan, valvonnan vaatimukset, millä välillä ja kuinka tämä valvonta järjestetään. Niin kauan kuin meillä ei ole täsmällisiä sääntöjä, meillä on poikkeavuuksia äh, idän ja lännen ja etelän ja pohjoisen välillä väistämättä. Meidän täytyy siis ryhtyä harmonisointiin tällä tasolla ja tässä yhteydessä Euroopan komissio on keskittymisessä valtavan tärkeässä roolissa. Kiitoksia edustaja Gerbrandi. Yes, no, no, sorry. Niin, ei, anteeksi. Ei ongelmaa. Missä Deli. Edustaja Deli. Monsieur Lies, bienvenue. Johtaja Liis, tervetuloa tänne valiokuntaan. Minäkin puhun ranskaa. Minä hiukan tarkastelin eri asiakirjoja ja minä haluaisin äh, palata erityisesti Audin tuotantoon. Äh, Audin tuotantoon Volkswagen-skandaalia vaikuttanut. Te jätitte johdon Saksalle eurooppalaisen harmonisoinnin toimen osalta. Kuitenkin TSNCH olitte tyyppi hyväksynyt Audi A1 moottori E199, jonka osalta ähm, tiettyjä hyväksyntätoimia on tehty, koska tässä vastauksessa seitsemän te sanotte olevanne toimivaltainen, riippumaton, neutraali viranomainen. Tässä esitän saman kysymyksen kuin edustaja Karins. Tässä on pieni rahoitusongelma, johon voimme palata myöhemmin. Tehän siis Audille teitte mahdolliseksi näitä autoja toimittaa kaikkialle Eurooppaan. Ettekö te tunne olevanne vastuussa siitä tosiasiasta, Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten toinen kysymykseni. Oletteko te itse suunnitelleet harjoittavanne omia tutkintojanne auditapauksen tiimoilta? Toinen kysymys. Ja sitten minä haluaisin myöskin kysyä, koska laki kieltää tällaiset Ähm, validoinnin kumoamismenettelyt. Oletteko te harkinnut palata tähän Audin tyyppihyväksyntäkysymykseen ja vetää tyyppihyväksynnän pois? Kiitoksia. Tässä tuli kolme kysymystä uskoakseni. Kyllä. Me olemme tehneet tyyppihyväksyntätestejä Audille. Äh, nämä testit eivät äh, ähm, vaadi ohjelmiston tarkistamista, joten me emme ole äh, kyseistä ohjelmistoa tarkistaneet. Volkswagen on myöntänyt, että he käyttivät estojärjestelmää Yhdysvalloissa. Audi ei koskaan puhunut tästä, eikä Audi ole koskaan virallisesti vahvistanut tällaista väitettä kuitenkin 19. Ähm, syyskuuta viime vuonna me heti äh, to, toteutimme tarkistuksia ja nykyinen tuotanto, viime vuotinen tuotanto siis ei sisältänyt tällaisia estolaitteita. Me ryhdymme heti tähän tarkistukseen äh, Brysselissä järjestetään järjestetyn kokouksen jälkeen minä heti määräsin, että Luxemburgissa täytyy tehdä tarkistuksia asiasta, sillä jos me olisimme saaneet tuolloin vahvistuksen siitä, että estolaitetta käytetään, meidän olisi pitänyt toimia. Sitä vastoin liittyen jo markkinoilla oleviin ajoneuvoihin tyyppihyväksyntä sertifikaatti säilyttää arvonsa ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien ja tämän jälkeen kyseessä ei enää ole oikeudellinen asiakirja, vaan ja se ei ole asiakirja, jota voitaisiin käyttää enää prosesseissa, rekisteröinnissä tai muualla. Nykyisin tilanne on tämä. Me siis heti tarkastimme ähm, tilanteen, saimme tulokset nopeasti ja kolme tai neljä vuotta Audi oli jo ollut näistä ongelmista vapaa. Sitten mielenkiintoisiin vastauksiinne. Artikla 5.1 teidän mukaanne ää, ei koske viranomaisia vaan tuottajia. Ja jos ajoneuvon tavanomainen toiminta ei vastaa tuloksia. Nämä sertifikaatit ovat äh, väärät. Nyt hyvin yksinkertainen kysymys. Esimerkiksi diesel, dieselin osalta, kuten monet testit ovat läpi Euroopan unionin äh, ajo-olosuhteissa osoittaneet, onko niillä nyt väärät sertifikaatit? Eikö nyt äh, tämä olisi teille syy Eikö tämä pitäisi nyt olla teille riittävä syy, teille viranomaisena, viranomaisena, hylätä nämä ähm, vaatimusten mukaisuussertifikaatit? Nehän ovat nyt aivan valheeseen perustuvia. Mitä te olette mieltä tänään tästä asiasta? Ähm, vaatimusten mukaisuussertifikaatti on sertifikaatti, jossa ajoneuvon tuottaja, no, menen ehkä hiukan pitemmälle vielä. Me saamme ensinnäkin prototyypin, joka ei ole lopputuote, tuotantollinen lopputuote. Me te, annamme sertifikaatin prototyypille. Tämän jälkeen auton valmistaja ää, rakentaa prototyypin mukaisen ajoneuvon ja sitoutuu siihen, että tämä lopputuote, ajoneuvo, täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka vaatimusten mukaisuus asiakirjassa on määritelty ja äh, että se vastaa niitä vaatimuksia, jotka lainsäädäntö asettaa. Eli näin tämän COC vaatimusten mukaisuus ähm, todistuksen ajoneuvon valmistaja toimittaa äh, kaikkien asetusten direktiivien mukaisesti. Ottaen huomioon, että tyyppihyväksyntä ei kata esto laitteita, koska me emme niitä testaa. Tämä on autonvalmistajalle jatkuva vastuu, sitoumus. Hän, hänen täytyy siis toimia niin, että hän ei tällaista dokumenttia, joka hänen ei olisi pitänyt antaa, anna. Buongiorno. Kiitos. Hyvää päivää, herra Liis. Halusin esittää kysymyksen malleista, joita Volkswagen on ilmoittanut autoksi, jossa on estolaite. Mitä te olette tyyppi hyväksyneet näistä ja mitä olette tehneet taataksenne, että kaikki mitä artiklassa 5 lukee myös toteutuu? Eli juuri tämä artikla, josta sanotte sitovan viranomaisia. Ja tähän vielä lisäyksenä, kuinka monta testikampanjaa on tehty, jotta voidaan todeta, e, e, että nämä parametrit sitten koskevat koko sarjaa. En nyt aivan kuullut kysymyksen alkuosaa, mutta uskoakseni kysymys oli siis siitä, kuinka monta ajoneuvoa käyttää samaa moottoria kuin Volkswagen. Audi-ryhmä on tällainen. Me olemme tehneet tyyppihyväksyntöjä sille. Ja mikä oli teidän kysymyksen loppuosa? Kyllä, mielelläni. Eli kysymys oli seuraavasta. Mihin toimiin on ryhdytty? Eli mihin toimiin te olette ryhtyneet, jotta artikla 10.5 asetuksessa astuisi voimaan ja mihin toimiin on ryhdytty tyyppi, tyyppihyväksyntöjen kohdalla, jotka eivät olleet vaatimusten mukaisia. Ja sitten vielä tämä toinen osa, se koski sitä, että onko ollut tällaisia valvontakampanjoita, jotta voidaan taata, että vaatimusten mukaisuus on käytössäkin vielä taattu. Oui, je crois que justement là, Uskoakseni todellakin eh, tässä on ongelma. Jos te nyt ö, eh, eh, testaatte tällä hetkellä jonkin auton, ö, se on jälleen kerran vaatimusten mukainen kun estolaite toimii. Jos estolaite on siis asennettu, autoa voidaan testata niin monta kertaa kuin haluaa. Tulokset ovat aina puhtaat, vaikka todellisuus on jotakin muuta. Tietenkään me emme ole tehneet estolaitteiden olemassaoloon liittyviä testejä ennen syyskuuta 2015. Eli te olette nyt sanomassa, että te tiesitte, että näitä testilaitteita oli olemassa. Emme me millään hetkellä saaneet tietoa tästä. Luonnollisesti jokainen ähm, laboratorio-olosuhteissa tehdyillä testeillä ja todellisissa olosuhteissa tehdyillä testeillä on äm, ero. Jos ei tätä tiedä, niin pitää kyllä insinöörin paperinsa palauttaa. Tämähän on aivan itsestään selvää. Ja vaatimusten mukaisuussertifikaatit on myöskin tämän mukaan annettu. Jos meidän olisi pitänyt tätä asiaa käsitellä, sen olisi pitänyt pitkän aikaa jo vaikuttaa vaatimusten mukaisuuskertoimiin, mutta ei ole minun tehtäväni päättää asetuksista ja direktiiveistä. Mehän vain toteutamme niitä. Emme voi päättää, että jokin laki on huono ja me emme sitä toimeenpane. Parlamentti on ilmaissut toiveensa uudesta direktiivistä ja uskoakseni ilmasto- pääosasto ensin valmistelee ensimmäisen vastauksen ja tämän jälkeen Grow-pääosasto vahvistaa sen. Ovatko nämä toiveet tyyppihyväksyntämenettelyn sopivia? Ho capito il suo discorso. Cambia loro momento. Niin ymmärrän, mihin te pyritte sitten Ehkä voisin tässä nyt muuttaa kysymystä, kysymyksen asuttelua. Eli tämä asetus 715 2005. Mikä nyt oikeastaan on tämän asetuksen tavoite? Kun ajoneuvoja tuodaan markkinoille, jotka pysyvät rajoissa ainoastaan laboratorio-olosuhteissa, niin otetaanko tässä nyt asetus huomioon? Evidemment non. Ei tietenkään. Tämän vuoksi estoloitteiden käyttö on aivan selvä ja yksiselitteinen. Yes. Edustaja Herbrandi. Chair, I was sort of taken by... Anteeksi puheenjohtaja, hiukan yllätti tämä äskeinen pyytö, kun vielä syydin sulattana herra Lishin vastauksia. Olen hiukan ymmällä, Niin sanoitte, että niin pitkään kun ei ole testiä, jolla voitaisiin löytää estoläitteiden käyttö, on valmistajien vastuu noudattaa lakia. Ja tietenkään ei silloin löydetä mitään estolaitteita, jos ei ole mitään standarditestejä niiden löytämiseksi. Nyt ihanteellisessa maailmassa tämä on ihantelmaa niille, jotka eivät halua noudattaa lakia, mutta sitten sen jälkeen sanoitte, että 19. syyskuuta 2015 tämän skandaalin tultua julki, te välittömästi tarkistitte onko Audin autoissa, jotka te olitte tyyppihyväksyneet, mahdollisesti ollut jotakin tähän viittaavaa. En tiedä kuinka monta tuntia, mutta aika pikaisesti totesitte, että näin ei olisi. Miten te testasitte tämän? Koska aiemmin sanoitte, että ei ollut olemassa mitään testiä, millä tämä voitaisiin tutkia. Voitteko selittää, miten tulitte siihen johtopäätökseen, että Audi ei ollut osa tätä ongelmaa? koska järjestelmä oli toisenlainen. Audin järjestelmä euro 6 täyttämiseksi, euro 6 vaatimusten täyttämiseksi on erilainen kuin se, jolla täytetään euro 5 vaatimukset. Ja tästä syystä me olimme varmoja, että EA 189 ongelma ei enää koskenut tätä ajankohtaista tuotantoa kenties saattoi olla toisenlainen, erilainen, mutta tänäänkään ei voida taata tätä. Me tarvitaan kokeita todellisissa ajolosuhteissa näiden tulosten tarkastelemiseksi, ja nämä tulokset olivat täysin tyydyttäviä, joten todellisten olosuhteiden päästökoe, en minä tiedä onko se mikään takuu siitä, että ei ole olemassa estolaitetta, mutta kuitenkin se on yksi testi, joka meillä nyt on, jota ei ollut muutama vuosi sitten. Me olemme tehneet tällaisen todellisen, todellisen olosuhteiden kokeen varmuuden vuoksi ja totesimme, että arvot olivat hyväksyttäviä. Toisaalta hyväksyttävä mikä on hyväksyttävää, mikä ei. Se on hyvin vaikeaa arvioida. Tässä pitäisi olla yhdenmukaisuutta, tämä pitäisi määritellä selkeästi. Nyt meillä on näitä äh, äh, normien vastaavuus äh, kertoimia, jotka ovat löydämässä lukkoon. Jos meillä on olemassa näitä normien vastaavuus kerroin, joka on neljä tai viisi, onko se hyväksyttävää? On spekulointia. Mutta tarkistitteko vain nuo Audin mallit vai kävittekö lävitse kaikki mallit, joille te olette antaneet tyyppihyväksynnän etsiennekse mahdollista estolaitteiden käyttöä? koska saattaa olla kysymys toisenlaisesta estolaitteesta kuin se, mitä Volkswagen oli käyttänyt. Me tiedämme, että Fiatilla oli tällainen tietty aikaviive. Ja me tiedämme, kävittekö se lävitse kaiken tämän 19. syyskuuta jälkeen? During... Tämän äh, lokakuun äh, koko tilaisuudessa päätettiin, että vastuu jätettiin Saksalle äh, tehdä tällainen yleinen tutkimus. Meillä kun ei ole enempää toimintaa tällä alueella, emme tehneet lisää testejä, mutta Ranskan teollisuutta valvoo Ranska ja Saksan teollisuutta Saksa. Ei meidän ollut, meillä ollut mitään tarvetta ryhtyä omiin testeihin, mutta te olette kuitenkin oikeudellisesti vastuusta lopullisesta tyyppihyväksynnästä, koska senhän te teette. Se on teidän liiketoiminnan mallinne. Eikä tämä nyt merkitä sitä, että te otatte etäisyyttä omiin oikeudellisiin velvoitteisiinne. Te saatte rahat, te saatte liiketoiminnan, mutta sillä hetkellä, anteeksi, sillä het- siinä vaiheessa kun ö, takapuoli palaa, niin te katsotte sitten muihin maihin ö, ja että odotatte, että ne pystyvät toimimaan, eikä tämä olisi teidänkin oikeudellinen velvoitteenne. Kuten sanoin, estolaite ei ollut osa tyyppihyväksyntää. Me emme testanneet sitä, siksi sitä ei katettu. Ja loput on ollut yleistä vastuullisuutta, joka kaikilla on. Ja tämä pitäisi selkeästi määritellä tulevaisuudessa. Se pitäisi määritellä. Ja no, tässä nyt kierretään vain kehää, olen pahoillani. Tämä oli hyvin tärkeä keskustelu tyyppihyväksyntä Ähm, lainsäädäntöä ajatellen. Edustaja Nirmaja. Kiitos, että autoitte meitä näissä mielenkiintoisissa vierailuissa. Ähm, asetin tämän kysymyksen myös saksalaisille. He sanovat, että he äh, luottavat äh, valmistajiin, mitä vaatimusten mukaisuuteen tulee. Mikä teidän nyt? Teettekö ö, omat testinne, mitä uusiin ja vanhoihin autoihin tulee, vai luotatteko tulevaisuudessa valmistajiin? The definition of normal. Mitä normaali käytön määritelmään tulee? Niin kuin se on määritelty artiklassa 5, Meidän tulisi saada prototyyppi, mikä on siis kulkuneuvon normaalikäyttöä varten. Me emme valvo normaalikäyttöä. Emme eh, tiedä, onko tämä sitä. Se on valmistajan velvollisuus sen täytyy antaa prototyyppi, joka on auto tavanomaiseen käyttöön. Mutta sen jälkeen, kun auto on tuotettu, otatteko ne tuotantolinjalla, jotta te voitte varmistaa, että, että tyyppihyväksyntä on annettu oikein ja tarkistatteko, että auto, jota on ajettu 6000 kilometriä kahden vuoden ajan, täyttää myös kriteerit, koska sehän on yksi vaatimus ja jonkun täytyisi olla vastuussa. Someone should be Getrust. Sitten jonkun pitäisi kantaa vastuu tästä tulevaisuudessa. Tänä päivänä sitä ei ole säännelty, markkinavalvontaa ei ole määritelty. Ja tyyppihyväksyntä omainen ei harjoita markkinoiden valvontaa, mutta kyllä sen tulisi tehdä sitä tulevaisuudessa. Sallitteko? Alde-kollegan kysymykseen palatakseni, te olette mm, varmaan siitä, että Audeissa ei ole estolaitteita, mutta teidän Audine, jolle annoitte tyyppihyväksynnän, niin siinä siis ei ole estolaitetta, olenko oikeassa? The type approval... Uh... tyyppihyväksyntä, joka koskee EA189 moottoria, niin sitä ei käytetä Audeissa enää. Meidän täytyisi ryhtyä lainsäädäntötoimiin, jos sitä vielä tuotettaisiin, mutta nyt ne on myyty, eli se ei ole enää meidän vastuullamme. Mutta tehtiinkö tämä laillisesti vai laittomasti? Mitä tyyppi hyväksyntään tulee, se oli täysin laillista koska me emme tienneet estolaitteista. On myös muita vaatimuksia. Esimerkiksi lyijyä ei saa olla mukana, mutta testejä ei tehdä tähän liittyen. Tyyppihyväksyntä sanoo, että testit, joita on tehty, ovat olleet rajojen sisällä. Ei se anna kuita koko ajoneuvolle ja niillä vaatimuksilla, joita olet testattu. Okay, thank you very much. I sincerely hope that people from the commission are... Minä toivon, että komission edustajat pitävät korvansa auki näille vastauksille, joita täältä saamme. Edustaja Dali. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eh, johtaja Liishan siitä, että tulee paikalla. Valitettavasti ei vain tänä aamuna, vaan yleisestikin minä saan sellaisen ähm, mielikuvan, että monet viranomaiset tiesivät jonkin olevan väärässä, mutta äh, kukaan ei halunnut puuttua olemassa olleeseen tilanteeseen. Et teidän tämän aamuinen vuoro puhelulle tässä osoittaa, että te paljon luotitte auton valmistajiin. Oletteko te koskaan tunteneet, että olisi tarpeen haastaa auton valmistajilta saatava tieto. Tyyppihyväksyntä myöntämällä jokainen testiraportti merkitään jokainen on valvottu. Ja me paljon kysymyksiä esitämme kyllä, kun saamme näitä raportteja. Me palaamme asioihin, teemme teknisiä tutkimuksia, pyydämme lisätietoja. Me emme ota testi raportteja sellaisenaan ja vain lyö niihin sertifikaattia. Testiraportin vastaanottaminen on meille toimijana aktiivinen prosessi. Me esitämme paljon kysymyksiä, kyllä hyvin usein esitämme kysymyksiä ja pyydämme lisätietoa muista testeistä ja niin edespäin. Mutta jos te ähm, asette kyseenalaiseksi saadun tiedon, jos te asette siis kyseenalaiseksi saadun tiedon, te sanoitte, että teette tätä usein, se varmaankin on teille helppoa. Minkä tyyppisiä tietoja te sitten asette kyseenalaiseksi? Tämä riippuu, se riippuu meidän asiantuntijoidemme kysymyksistä, jos heillä on lisäkysymyksiä tai jos he haluavat lisätakeita tai niin edespäin. Tämä on päivittäistä työtämme. Minä en voi sanoa mitään yhtä nimenomaista kysymystä, joka aina palaisi esiin. Mutta esimerkiksi jos me saamme ajoneuvon, jonka pitäisi olla tavanomainen käyttöauto ja tämä ei vaikuta siltä. Me haluamme lisätietoja, kun kyseessä olisi tavanomaisen käytön prototyyppi, mutta usein suurten autovalmistajien kanssa tällaista ei tapahdu, sillä he tuntevat prosessit niin hyvin, että he ovat valmistautuneet hyvin omalta osaltaan jo niihin, mutta pienten valmistajien kanssa tämä tapahtuu usein. Mutta te pidätte itsestään selvänä siitä, että ihmiset tietävät eräät asiat, sanotte, että eh, esimerkiksi vastauksessa kuusi, että kaikki tiesivät, että näitä asioita esiintyi ja että mitään kysymyksiä ei tehty. Jos kaikki nyt tiesivät näistä asioista, jopa te, eikö teillä ollut sellaista tunnetta, että näistä havainnosta pitäisi raportoida eteenpäin. Emme me tienneet tästä. Ei, mutta minä nyt lainaan teitä. Kysymys kuusi. Kaikki tiesivät tästä. Luonnollisesti kaikki tiesivät, että lämpöikkunat oli asennettu. Niin, uskoakseni Niin, nämä lämpöikkunat, tämähän on nimenomaisesti määritelty direktiivissä. Kyllä kaikki näistä tiesivät. Mutta te ette tästä koskaan tehneet ilmoitusta. Oletteko te tietoinen siitä, että puhtaan liikenteen kansainvälinen neuvosto on sitä mieltä, että kysymykset, joita auton valmistajat käyttävät hyväkseen näissä asioissa, ovat harhaanjohtajia? johtajia? En voi teille tähän vastata. Ette voi vastata vai ette tiedä, tämmöinen resea. En minä tiedä. Tämä oli meille päätös, joka tahtasi eh, turvallisuuteen määritellä nämä lämpötila ikkunat. Eh, Schulze. Ja, ich sitze hier und staune, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. No. Minulla oli oikeastaan toinen kysymys, mutta palaan nyt tähän. Te sanoitte, että on olemassa tällainen lämpötilaikkuna, estolaite, ja Saksalainen kollega sanoi pari tuntia sitten, että vasta syyskuussa 2015 hän kuuli tästä ja hän on nyt tämän tahon johtaja. Minä en nyt kyllä oikein ymmärrä. In der Regelung drin. No, jos se on asetuksessa, että estolaitet eivät ole sallittuja, paitsi jos ne suojaavat lämpötiloja, No, ei tässä on kovin yllättynyt voi olla, mutta se mistä voi olla yllättynyt, ja ymmärsitte tämä varmasti oikein, että, että näitä aikaikkunoita tai lämpötilaikkunoita käytiin kiertämään laillisia vaatimuksia. Se ei ole hyväksyttävää, mutta se, että niitä on olemassa kielteisessä mielessä, niin kuin nyt havaitsimme syyskuussa tai myöhemmin, niin se ihmetytti minua, mutta se, että niitä on, sehän on ihan selvää. Sehän on jo asetuksessakin muotoiltu. Niin, no siis tietysti insinöörin näkökulmasta se on eh, aivan oikeutettua, mutta toinen kysymys. Minulla on ymmärrysongelma. Eilen kuulimme italialaisia kollegoja he sanovat, että me testaamme lähinnä Fiatia. No sehän nyt on ihan järkevää, eli Italia ja Fiat. No sitten saksalaiset, hyvin paljon Saksan autoteollisuutta, ei ainoastaan Volkswagen, vaan BMW, eh, Mercedes ja niin edelleen. Eli jos jollakin valmistajalla on jossakin maassa tuotantoa, niin siellä myös testataan. Miten nyt maa, kuten Luxemburg, vaikka se tietysti lainsäädännössä on sanottu, että jokainen maa voi perustaa tällaisen tahon ja voi suorittaa näitä testejä ja hyväksyntöjä myös Luxemburg, mutta miten monia vuosia sitten Luxemburg sai ajatuksen, että me teemme tämän, älkää nyt puhuuko terästeollisuudesta, se ei ole selitys. Miksi Luxemburg tekee tällaista? Goodyear esitti pyynnön. Ensimmäinen pyyntö tuli Goodyearilta ja sitten myöhemmin, koska meillä oli hyvät yhteydet TÜV Rheinlandiin, anteeksi nyt vaan, siis terästeollisuuden kautta meillä oli TÜV Rheinlandin kanssa hyvä yhteys. Ja siksi tekniset palvelut hoidettiin TÜV Rheinlandin taholla, ja TÜV Rheinland oli tässä pyynnön esittäjä Luxemburgissa, koska Luxemburg on lähellä Kölniä, ja meillä oli myös yhteistä teollista toimintaa. Ja koska ensimmäisenä valmistajana me myös palvelimme Seatia Espanjassa, näin tämä historiallisesti sitten kasvoi. Hyvä. Tämä toinen slotti nyt heti perään sitten. Eli esityksessä te sanoitte, että teillä on as- asiantuntijoita kolmen kappaleen, eli Tyfrailad ja kaksi muuta. Onko aina ollut nämä kolme? On ollut aina nämä kolme. Os. Miten te nyt valitsitte, kuka saa toimeksiannon? Riippuuko se siitä, kuka soveltuu teknisesti parhaiten tutkimaan joitakin komponentteja vai puhutaanko tässä mahdollisesti OEM eli alkuperäisen laitevalmistajan kanssa? Miten te päätätte, kenet te valitsette näistä kolmesta? Wenn wir die Wahl von uns... Jos me teemme valinnan, niin me päätämme, kuka soveltuu parhaiten. Ne ovat kolme täysin erilaista teknistä palvelua. TÜV Rheinlandilla on maailmanlaajuinen verkosto. Jos joku haluaa tuoda markkinoille tuotteen, jossa on komponentteja koko maailmasta, joita halutaan yhdistää, akku Kiinasta, ja, ja sitten muita osia Amerikasta, niin, niin silloin TYF on tietysti soveltuva tässä yhteydessä. Mutta jos nyt halutaan joku, joka on teknisesti joustavampi tai jolla on enemmän henkilöitä johonkin tiettyyn tekniseen kysymykseen liittyen, niin sitä suositellaan. Mutta yleensä on niin, että valmistaja yleensä tietää, mikä olisi siis sopiva tekninen palvelu, joka sopisi siis heille parhaiten. Internetissä on lista näistä teknisistä palveluista ja kyllä tässä nyt aika tarkkaan valmistajat tietävät, mikä vastaa heidän tarpeitaan. Oh. No. Onko teknisten palvelujen välillä myös kilpailua, mitä kustannuksiin tulee? Eli nämä valmistajat, jotka esittävät pyynnöt. Te sanoitte, että jokaisella alku peräisellä laitevalmistajalla on jo jonkinlainen kuva. Onko tässä nyt kysymys aina vain tekniikasta vai mahdollisesti myös syntyvistä kustannuksista? Unter unseren drei Meidän kolmen teknisen palveluiden kohdalla ei ole kysymys rahasta, vaan lisäarvosta, jota tämä tekninen palvelu voi tarjota. Mrs. Kadenbach. Paljon kiitoksia edustaja Kadenbach. Kiitos, herra Lisch. Tähän asiasta kommenteista ja myös vastauksista, jotka esitettiin kirjallisen kysymyksen. Haluaisinkin palata tässä kysymykseen yksi. Sen päätätte, sillä siinä tekniset palvelut eivät voi vaihtaa tietoa ilman virallista lupaa, eh, jonka saavat valmistajalta tai viranomaiselta. Kysymys oli siitä, että olisi mahdollisesti tällaista luvansaanti shoppailua Euroopassa. Minun kysymykseni kuuluu, miten usein tai onko tapahtunut jo sitä, että valmistaja olisi keskeyttänyt hyväksyntämenettelyn teillä siksi, että olisi näyttänyt siltä, että tulos ei olisi ollut positiivinen. Toinen kysymys, miten tällaiseen hyväksyn, miten tämä auktorisointi tällaisen tietonvaihtoprosessille, miten, millaisena se pitäisi kuvitella, onko sellaista ollut ja missä yhteydessä? Nämä on kolme eri kysymystä. Ensinnäkin tällainen hyväksyntä shoppailu, on valmistajia, jotka kokeilevat sellaista, mutta se on peli, johon me emme suostu osallistumaan. Se on ainoa, mitä minä voin siihen sanoa. Minä voin vain kertoa, miltä asia näyttää meidän kannalta Meidän kannalta tilanne on niin, että hyväksyntäsoppailua me emme hyväksy. Ja uskonkin, että meillä on melko tiukat vaatimukset ja pidämme niistä kiinni. Totta kai Milloin on sitten tehty kysymys, jos joku yritys tulee ja käy keskustelua ja oppii tuntemaan menettelyt, siis esimerkiksi jos tämä yritys ei ole tähän mennessä vielä tehnyt mitään hakemusta jotain tien, jonkin tietyn tyypin hyväksyntää varten, jos keskustelu vaikkapa ei miellytä heitä, niin silloin se on sitten heidän ongelmansa. Mutta toisaalta sieltä keskeytettäisiin testejä ja toinen viranomainen sitten ottaisi riskin siitä, että saa samat eh, tulokset nähdäkseen ilman, että ilmaisisi sen, että se tulee jonkinlaiseen eh, eh, kielteiseen tulokseen. Siksi meillä on olemassa kommunikaatiota hyväksyntäviranomaisten välillä, sillä kukaan uskoakseni ei halua tehdä sellaista hyväksyntää, joka ei olisi objektiivinen ja, ja, ja totta kai me vaihdamme tietoa keskenämme ja katsomme, miten tämä on sujunut, onko valmistaja pidättänyt meiltä joitakin tietoja, mutta jos tällaista vedämme takaisin hyväksynnän, sellaista on ollut. Me olemme antaneet hyväksynnän ja sitten meiltä puuttui tieto jonka välitti meille toinen viranomainen, ja silloin me jälkikäteen sitten vedimme pois tämän hyväksynnän. Onko tämä tällaista epävirallista tiedonvaihtoa, vai onko se todellakin sellaista, joka perustuu johonkin prosessiin? Se on säännöllistä tiedonvaihtoa, sillä senhän huomaa, jos jokin ajoneuvo on ollut prosessissa hyväksyntää varten. Ja sitten yhtäkkiä etasin äh, tiedostossa, siis se tiedosto, jossa on kaikki tyyppihyväksynnät, jos huomaa, että yhtäkkiä tämä ajoneuvo ilmestyy tuohon tiedostoon. Silloin kysymys on muodollisesta prosessista, jossa joku on valinnut vain toisen väylän, ja sitten jos tätä valvoo, niin on mahdollista on tehty jotakin modifikaatioita, eikä kysymys enää olekaan itsessä samasta tyypistä. Sitäkin on tapahtunut, että jollakulla on ollut prototyyppi, joka ei ollut kovin onnistunut, ja sitten toisella kerralla on sitten mennyt toisen viranomaisen luokse, mutta silloin tämä projekti, joka on esitetty, on parannettu parempi. Tämä on sallittua. Karins. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt kello on yli 12. Ja ehdotan, että käännämmekin eh, katseemme tulevaisuuteen. Olemme jo eh, määritelleet sen, että todellakin eh, eturistiriidasta on suuria riskejä koko menettelyssä. Mutta koska te olette näin syvällä järjestelmässä, te olette ehkä hyvä henkilö kertomaan meille, kuinka tätä järjestelmää voitaisiin parantaa. Mitä Euroopassa pitäisi tai voitaisiin tehdä, jotta voisimme purkaa tuon mahdollisen eturistiriita vyyhden ja sen, ää, äh, kuinka raha kiertää valmistajien ja tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä. Sehän antaa ainakin yleisölle väärän viestin siitä, mitä tapahtuu. Kuinka te voisitte ehdottaa tilannetta muutettavaksi? uskoakseni me emme voi kerralla muuttaa koko maailmaa. Meillä täytyy olla useita askelmia, joiden kautta parannamme järjestelmää. Yksi tällainen askelma olisi tyyppihyväksyntäviranomaisille tehty vaatimusmääritelmä. Isostandardeissa nämä vaatimukset ovat jo määritellyt. Ensimmäinen askel saattaisi olla se, että on liikaa vaatia, että jokainen viranomainen olisi akkreditoitu, mutta meidän pitäisi muotoilla vaatimukset heille. Vaatimukset, joita, jotka tulee täyttää, vaikka he voivat tämän vaatimusten mukaisuutensa todistaa vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta ainakin meidän pitäisi tämä ensin tehdä. Tämä oli se ensimmäinen vaatimustyyppi hyväksyntäviranomaisten osalta. Toisekseen meillä on selkeästi puutetta markkinavalvonnassa sitä ei lainkaan tapahdu, meillä ei ole selkeitä vaatimuksia. Eli markkinavaati, markkinavalvonta on asia, joka pitäisi määritellä, jos pitäisi tehdä lainsäädäntöä. Meidän pitäisi markkinavalvonnan säännöt myöskin määritellä, onko joko sadas tai sadasituhannes äh, ajoneuvo kyseessä, mutta meillä pitäisi olla selkeät säännöt, joita jokainen maa noudattaa täsmälleen samalla tavalla. Jos jäsenmaille antaa vapauden tulkita sääntöjä jälleen kerran, äh, joudumme ongelmiin tulkintojen kanssa tulevaisuudessa ja me emme näin pääse parempaan tilanteeseen. Kolmas seikka sitten on se, että tyyppi hyväksyntä viran viranomaisten pitäisi teknisten palveluiden ja autovalmistajien välistä suhdetta valvoa, sillä tyyppihyväksyjä ei saa valtavaa voittoa, vaan 300 euroa tai jotakin sellaista, mutta kaikkein suurin pottihan on teknisten yksiköiden ja tuottajien välillä. Tämä voi olla valtavia rahamääriä, minkälaisia testejä tehdään, kuinka niitä tehdään, niin edespäin. Nämä ovat sellaisia asioita, joita tyyppihyväksyntäviranomaisen pitäisi tulevaisuudessa valvoa tiukemmin. Nämä ovat ne kolme linjaa, joita me suosittelemme. Um, if, if Jos saan toisen kysymyksen vielä esittää. Oletteko sitä mieltä, että on olemassa mitään tarvetta Euroopan laajuiselle järjestelmälle, sellaiselle, joka ei ole kansallinen järjestelmä tai niille vaan ylikansallinen järjestelmä? Vai oletko sitä mieltä, että kansallinen jakautunut järjestelmä toimii? I would first... Minä aloittaisin olemassa olevan järjestelmän pohjalta ja taisin sille mahdollisuuden, sillä vuosien ajan se toimi hyvin – Luonnollisesti eihän mikään sertifiointi suojele siltä, etteikö laittomuuksia voisi tapahtua. Tämä äh, tilannehan on ollut laiton. Meidän pitäisi parantaa järjestelmää, mutta meidän pitäisi mielestäni ehkä käyttövaatimusten mukaisuustestien osalta vahvistaa järjestelmää, kuten muualla nämä käyttövaatimusten mukaisuustestit johtavat siihen, että voisimme paremmalla tavalla harjoittaa markkinavalvontaa, jos näitä in-use vaatimusten mukaisuuksia otettaisiin mukaan, voisimme paremmin määritellä eurooppalaisen markkinavalvonnan. Jos sallitte, olette, sanoitte, että vuosien järjestelmä toimii erittäin hyvin. Meidän pitäisi sanoa, että vuosia näin me emme ymmärtäneet, että tämä järjestelmä oli täysin riittämätön äh, ilmanlaatukysymysten ja muiden kannalta. Nyt edustaja Sorinju vielä. Olkaa hyvä. Muito obrigado pela sua disponibilidade para nos esclarecer. Niin, kiitos siitä, että olette tullut tänne selkeyttämään asioita. 2016 parlamentin yksiköt tekivät eh, raportin tästä asiasta, näistä oikeudellisista velvoitteista, jotka liittyvät päästöjen mittaukseen autojen valmistajien osalta. Sivulla 14 tässä raportissa todetaan, että ei ole ymmärrettävää, että on niin monia sertifikaatteja annettu Luxemburgissa. Ja sitten tämä raportti esittää mahdollisia syitä tähän. Niistä joitakin on tänä aamuna otettu esille. Nopeammat vastaukset, vähemmän vaativat tutkinnat, tulosten verifiointi on heikompaa ja hinta on alhaisempi. Joten toistan, että nämä kaksi keskimmäistä, eli se vähemmän, vaati, vähemmän vaativat tutkinnat ja sitten eh, heikompaa tulosten arviointia. Eikä tämä nyt merkitsisi sitä, että tämä yritys oli ainakin jossain määrin vastuullinen tai osasyyllinen niihin ongelmiin, joita on ollut esille EUn autoteollisuudessa. Je crois que si vous avez suivi... Uskon, että jos olisitte seurannut minun vastauksiani tarkemmin, olisitte huomanneet, että sanoin nimenomaan päinvastaista. Kaikkien näiden tietojen suhteen voin vain sanoa, että henkilö, joka on laatinut tämän raportin ja johtopäätöksensä ilmaissut siinä, meidän mielestämme harjoittaa suoranaista musta maalausta, musta maalaaminen, tarkistamatta tosiasioita on muotia. Me voimme todistaa nimenomaisesti, että taloudelliselta näkökulmalta katsottuna me olemme emme lainkaan kaikkien edullisin toimija, vaan päinvastoin. Ja meillä on akkreditaatio ollut 20 vuotta. Me olemme ainut tyyppihyväksyntä hyväksyntä toimija, joka on ollut vuosia jo akkreditoitu. Eli kaikki nämä huomiot ovat populistisia huomioita, jotka ovat vailla pohjaa. Ja voin vakuuttaa, että meidän hallituksemme on keskittynyt tähän kysymykseen hyvin yksityiskohtaisesti ja me olemme saaneet vain äh, myönteisiä havaintoja omalta osaltamme. Tosiasiat osoittavat aivan päinvastaista kuin tämä johtopäätös. Tämä on valitettavaa kyseisen raportin osalta. Joku, joka tuntee järjestelmän, joka on vakava mieli, niin lukee tällaisen äh, johdannon saattaa päättää sen lukemisen johdannon jälkeen, koska hänen luottamuksensa menee, mutta tässä raportissa on kuitenkin hyvin paljon ähm, tietoa, joten hyvin valittavaa, että hän tällaisia huomioita me, meitä liittyen tekee. Niin, te, mitä te juuri sanoitte, tämä raportin laadusta on asia, jota meidän valiokuntamme täytyy seurata. Tämä on hyvin vakava asia. Ja on erinäisiä tekijöitä, muuttujia, jotka ovat faktoja, hinta tai miten nopeasti reagoidaan pyyntöön. Hinta, se on asia, joka herättää kysymyksiä, koska Luxemburghan ei ole mikään niin sanotusti halpa maa. Miten on mahdollista, että hinnat ovat alhaisempia mitä, minkä hinnan kuluttajat maksavat siitä, että syntyy tällainen paketti, joka on kilpailukykyinen hinnan suhteen? No. Me emme ole halvin. Me olemme kaukana siitä, että olisimme halvin. Ainoa tavoite, joka meillä on, on se, että se, mitä me, mitä me teemme, että me katamme, ovat maksumme. Maksut ovat korkeita Luxemburgissa. Luxemburg on pieni maa ja on hyvin kallista elää Luxemburgissa. Ja tästä syystä meidän hintamme ovat korkeimpia Euroopassa. Joten tämä lause ei selvästikään ole oikein. Rova Kaldenbach. Uh, Mr. Uh, Herra Liis, te varmasti pidätte kiinni olemassa olevasta lainsäädännöstä, mutta me olemme todenneet, että te testaatte vain tietyn luettelon ja sitten valmistajan tietävät, mitä muutoksia täytyy tehdä. Ei nyt puhuta mistään manipulaatiosta. Te puhuitte lääkäristä tässä aikaisemmin mehän halusimme vähentää siis päästöjä Euroopassa, jotta ympäristöpoliittisesti ja terveyspoliittisesti voitaisiin ottaa edistysaskeleita. Jos te nyt tiedätte, että nämä muutokset, ja nyt puhuu mistään petoksista, johtavat siihen, että päästöjen vähennys ei ole onnistunut vaan johtanut siihen, että miljoonat eurooppalaiset sairastuvat asmaan ja muihin hengitystieelimen sairauksiin. No, eikö lääkäri tässä nyt ryhtyisi toimiin eikä antaisi sellaista terapiaa tai lääkkeitä, josta hän tietää, että se ei paranna tautia? Seit September letzten Jahr syyskuun jälkeen me olemme tietoisia tästä ja me olemme todellakin ponnistelleet sen eteen, että sääntöjä muutettaisiin, mutta se ei ole meidän tehtävämme tyyppihyväksyntä viranomaisena. Mutta lainsäädäntöjä täytyy parantaa, direktiivejä täytyy parantaa, mutta haluaisin sanoa ihan sama, miten niitä parannetaan, ja kuten sanoin, niitä täytyy parantaa, mutta ihan sama miten niitä parannetaan, niin rikollista energiaa vastaan ei lainsäädännölläkään voi taistella. Sitä täytyy analysoida eri tavalla ja siihen tarvitaan eri valvontamekanismeja. Mutta lainsäädännöt eivät mm, pysäytä rikollisia. This is the last. Ja lopulta edustaja tämä on viimeinen puhuja. I, uh, I was... Paljon kiitoksia, herra Liis. Minua hämmästytti vastauksenne kollegallemme Karima Delille siitä, että Audi ei ole myöntänyt käyttäneensä estolaitteita. Haluaisin ähm, nyt virkistää muistianne. Audi on todennut, että eräissä ähm, ajoneuvoissa on ollut typpi, oksidipäästöjä optimoivaa ähm, ajon aikana käynnistyvää laitteistoa. Eli eh, selvästikin he ovat käyttäneet estolaitteita, emme tiedä ovatko nämä laittomia, myönnettäköön. Ja FAQ toteaa, että nämä eivät saa vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen ja tämä laitteisto ei siihen vaikuta. Eli eh, toiseen, eh, toisin sanottuna tämä on laiton estolaite ja myöntö, sellaisesta, koska tämä ei ole moottoria suojannut tämä järjestelmä. Te sanotte, että teidän, järjestelmä, teidän tehtävänne on vain nedc että seurata ja teillä ei ole oikeutta tehdä mitään tämän enempää, mutta euro 5 lainsäädännöstä lähtien jäsenmailla on ollut vastuu varmistaa se, että lakia toimeenpannaan mukaan lukien estulaiteiden kielto ja autojen tavanomainen käyttö. Jos te ette ole se viranomainen, joka on vastuussa tästä, mikä viranomainen Luxemburgissa on saanut hallitukselta vastuun varmistaa se, että tämä lainsäädäntö toimeenpannaan? Um, I um, cannot follow your uh, question uh, related to... Uh, en aivan pystynyt seuraamaan teidän kysymystäni, joka liittyy tähän direktiiviin tai asetukseen. Take this uh, obligation out of... Mistä tämä uh, vastuu tulee? Ready. Siis Euro 5 asetuksessa jo todetaan, että jäsenmaiden täytyy vastata siitä, että asetus toimeenpannaan ja tähän asetukseen kuuluu myöskin estolaitteiden käytön kielto. Tyyppihyväksyntäviranomaisena meidän toimintamme on selvästi määritelty. Me saamme, mitä me saamme testata ja mitä meidän tulee testata, on määritelty asetuksissa näistä muista vaatimuksista minä en pysty kertomaan teille, kenen pitäisi olla vastuussa näistä asioista. Tämä ei kuulu minun vastuualaani. Minä vastaan tyyppihyväksynnästä. Tyyppihyväksynnässä meillä on tarkoitus selvittää, onko tyyppihyväksyntävaatimukset täytetty ja jälkikäteen me määrittelemme myöskin sen, onko jokin testattava ajoneuvo vaatimusten mukainen. Tämä on siis tuotantovalvontaa, mutta näitä testejä ei tehdä sen määrittelemiseksi, onko estolaitteita käytetty. Tässä nimenomaisesti on äh, mielestäni sellainen tilanne käsissä, jossa puute piilee lainsäädännössä ja tämän vuoksi markkinavalvonnassa pitäisi olla selkeät vaatimukset. Nämä vaatimukset äh, menevät pidemmälle kuin ne vaatimukset koskevat vain puhdasta tyyppihyväksyntää. Markkinavalmonnan tasolla voidaan kattaa nämä asiat tulevaisuudessa. Menneisyydessä tätä ei ole käsitelty, enkä tiedä onko mikään muu maa nimenomaan ennen keskittynyt tähän. Pahoittelen sitä. Myöhemmin aina saamme parempaa tietoa. Ähm, johtaja Liis, me olemme nyt päässeet tämän kuulemisen päätökseen. Ähm, näissä viimeisissä vuoropuhelussa tuli selkeästi esiin se, että järjestelmässä on todella suuri ongelma. Sitähän me tutkimme täällä tänään. Tämä on tärkeää meille uskoakseni ei vain komissiolle, mutta myöskin esimerkiksi IMKossa tyyppihyväksyntää käsitteleville jäsenille. Toivottavasti he kuuntelevat webstreamingin välityksellä meitä. Me olemme nyt kaikki nälkäisiä, melkoisen väsyneitä. Öö, lähdemme lounalle ja palaamme tänne kello kolme. Öö, herra Liis, kiitoksia siitä, että